Monsieur le candidat commissaire, monsieur le président de magistris, mesdames... Arvoisa komission jäsenehdokas herra de magistris, hyvät naiset ja herrat, nyt pyytäisin, että lehdistö pikkuhiljaa poistuisi salista. Kiitämme lehdistöä tietystikin läsnäolosta. Komissaari ehdokassa on lehdistön haastateltavana heti kuulemisen jälkeen kyllä. Mutta sitten kun lehdistö on poistunut ja sali hieman hiljennyt, voimme aloittaa. Aloitamme työt eh, hyvinkin pikaisesti, koska meillä on aikataulu säännöt ja ne ovat varsin tiukat. Herra Lewandowski ehdokkaassa omaa kolme tuntia aikaa, eikä minuuttiakaan vähempää, eikä myöskään enempää, koska sen jälkeen sali tyhjennetään, jotta se voitaisiin äh, taas ottaa seuraavan kuulemisen käyttöön. Tämä kuulemistilaisuus äh, on kuultavissa suorana lähetyksenä internetissä. Se on myöskin äh, julkinen budjettivaliokunnan kokous. Se on siis kaikille toimielinten jäsenille, lehdistölle ja muille avoin tilaisuus. Tervehdin tällä läsnäolijoita tässä hengessä. Tämä kokous sijoittuu budjettivaliokunnan alaisuuteen, jossa myöskin talousarvion äh, valiokunnan puheenjohtaja äh, ja herra de Magistris on mukana edustamassa heidän valiokuntansa. Hänellä on myöskin mahdollisuus esittää kysymyksiä tämän kuulemisen äh, puitteissa. Aluepoliittinen ja maatalousvaliokunta ovat niin ikään kutsutut tähän tilaisuuteen. Ja meille on ilmoitettu, että eri valiokuntien puheenjohtajat esittävät kysymykset oman valiokunnan nimissä. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Janus Lewandowskin, joka on ehdokkaana rahoitus- ja budjettiasioista vastaavaksi komissaariksi. Hän ei, ei ole vielä meille komissaariehdokkaana meille tuttu, jos muutoin tuttu meille onkin henkilönä. Nyt sitten komission hyväksymismenettelyjen puitteissa, ne ovat siis asetuksen liitteestä 17 löydettävissä, säännöt kuuluvat seuraavalla tavalla. Yleisten toimivaltuuksien ja eurooppalaisen sitoumuksen ja riippumattomuuden nimissä on kuultava komissaarin ehdokasta. Myöskin salkun ja viestintäkykyjen pohjalta on tehtävä arviot komissaariehdokkaasta. Ennen kuulemista ehdokas on vastannut kirjallisiin kysymyksiin ja vastaukset niihin on kaikilla kielillä annettu jäsenten käyttöön. Myöskin salissa on tiettyjä asiakirjoja, esimerkiksi herra Jan Slevanovskin kurikulun viitai, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi siis saatavana myöskin herra Lewandowskin ilmoitus siitä, <clears throat> sitoumattomuudestaan ja mission statement komission puheenjohtaja on allekirjoittama kirja. kysely, ko, kyselylomake eh, vastauksinen ja niin ikään myöskin puheenjohtaja Barroson eh, kirje. Luonnollisesti myöskin esitysistä on saatavana salissa. Nyt sitten kuulemisen eh, liittyvistä menettelytavoista. Jo alkuun pyydän komissaariehdokkailta ja valiokuntien jäseniltä äh, anteeksi sitä, että meillä on äärimmäisen tiukat puheajat käytössämme ja minun on pakko keskeyttää äh, kaikki ne, jotka ylittävät omat äh, puheaikansa. Puheaika on 10 minuuttia ensin ehdokkaalle alustuspuheenvuoroja varten ja sen jälkeen kysymyksiin ainoastaan yksi minuutti. Myöskin komissaari vastaa yhden minuutin puitteissa. Ja sen jälkeen henkilö, joka esitti kysymyksen tai joku muu samasta ryhmästä oleva jäsen voi vielä esittää vastaus toi, toisen vastauksen. Mutta niin kuin sanottu, me täällä sihteeristössä me pidämme tiukkaa kuria siitä, että pysytään aikarajoissa ja myöskin sääntöjen puitteissa. Säännöthän koordinaattorin kokouksessa laadittiin talousarvion valiokunta ja budjettivaliokunta yhteistuumin nuo aikarajat laativat. Saamme siis 10 minuutin alustuspuheenvuoro kuulla ensiksi ja sen jälkeen noin 2 tuntia 45 minuuttia kysymyksiä. Ja jos vielä hetki aikaa jää, ehdottaisin herra Lewandowskille sitä, että hän vetäisi johtopäätökset tilanteesta. Joten nyt ehdotan, että siirrymme kuulemaan komissaari ehdokkaan herra Levadovskin alustuspuheenvuoroa. Olkaa hyvä. Puheenvuoro on teillä. Sitting behind me. Kiitoksia puheenjohtaja, joka siellä takana niin istuu, mutta minä en tästä järjestelystä vastaan. No, muutama sana äidinkielelläni puolella. Siksi, että kieli vaikeina aikoina oli väline, jolla kulttuuri pystyi säilymään ja se liittyi myös kansalliseen itseymmärrykseen. Minä kuulun siihen sukupolveen, joka muistaa ne ajat, muistaa vapauden arvon ja osaa arvostaa sitä, että osallistutaan EU-hun ja olen monikielisyyden kannattaja EU-ssa, kuten Laszlo Surjan, joka täälläkin on. Mutta olen myös pragmaatikko ja käytännön mies samaan aikaan, ja jotta voitaisiin helpottaa tulkkien työtä ja yhteistä keskinäistä kommunikaatiotamme, niin jatkan englanniksi. Ilmaisen tämän erityisen tunteeni siitä, että olen tutussa paikassa, mutta uudessa roolissa, muodollisesti vielä parlamentin jäsen. Tunnen olevani kuin vanhan perheeni keskuudessa, mutta uudessa roolissa todellakin. Muuten Danuta Hypner, hänen pitäisi olla täällä. Hän meni siirtyy vastakkaiseen suuntaan, joka on nyt aluepolitiikkisen valiokunnan puheenjohtaja parlamentissa ja on valmiina grillaamaan tulevaa aluepolitiikasta vastaavaa komission jäsentä. Näin me puolalaiset annamme uusia innovaatioita tähän kuulemismenettelyyn. Nyt Tietysti voin hyödyntää sitä, että minulla on kes- kokemusta äh, kertynyt täältä parlamentista, mutta kahteen positiiviseen asiaan halusin viitata, kun olin aloittelija täällä. Ensinnäkin olin tuolla puheenjohtajistossa situin ja Raimer Böge, Jan Mulder ja Ralf Walter olivat siellä mukana. Kaikki heistä olivat paljon kokeneempia kuin minä, mutta hyvin suvaitsevaisia ja tätä uutta tulijaa avustivat kuten oli äh, tapaus myös Salvador Carican alalla Lamassuurin Inge Gresslen James Ellisin kanssa, joka silloin myös joka myös silloin oli ryhmässämme. Ja toinen huomio, se tapa, jolla muut ryhmät, mukaan lukien oppositioryhmä, Katrin Kikään, Jutta Hauk, Anne Jensen, joka saattoi olla malli tästä vastuullisesta politiikan teosta Helga Trypel, jotka käsittelivät näitä eroja, eh, kannattivat eri arvoja, mutta silloin yhtenäisenä, kun täytyy yhteistä kantaa puolustaa. Tämä oli parlamentin vahvuus, ja sen vuoksi parlamentti parlamentin valtuudet on tähän primaarillakin otettu. Mutta tämä yhtenäisyyden arvo tarven vaatiessa, niin sillä on vastineensa myös komission puolella. Sitä kutsutaan kollegiaalisuudeksi. Ja minä täysin sitoudun tähän periaatteeseen. Siis se, että me olemme tiimi, jonka täytyy varmistaa, että politiikka on johdonmukaista. Kaikki antavat oman panoksensa, mutta kaikki jakavat vastuun sen jälkeen, kun päätös on tehty. Joskus se saattaa olla epämukavaa, mutta nyt minä myöskin pitäydyn suuremmista julistuksista, koska uudet tässä ei ole päätöksiä tehty. En aliarvio näitä haasteita, joita tulee heti vastaan tänä vuonna. Ja siihen olen myös kirjallisen vastauksessa viitannut. Komission jäsenet pääsevät toimiin myöhässä sen vuoksi myöhään Joten sen vuoksi tietysti on hyvin politisoituneita asioita, joita täytyy käsitellä tulevaisuudessa. Sen lisäksi, että on tietysti rutin vuosittainen proseduuri, joka nyt Lissabonin sopimuksen puitteissa tehdään. Perusolettaminen on seuraava. Euroopan unioni on hyvin tärkeä kunnianhimoinen sääntelijä, joka haluaa myöskin toteuttaa sääntöjään kautta maailman. Se ei aina onnistu, kuten Kööpenhaminassa osoittautui, mutta tämä suuri sääntelijä sillä on aika äh, pienet budjettimenettelyt, prosentti, kans, äh, bruttokansantuotteesta 2 prosenttia kaikista julkisista menoista. Itävallan budjetti suunnittelin vähemmän kuin puolet äh, Ranskan budjetista ja pieni osa Saksan budjetista. Ja meidän pitää nyt sitten navigoida tässä hyvin näillä aika kohtuullisilla, maltillisilla budjettivaroilla ei ole vaaraa siitä, että budjetti kasvaisi liikaa tässä kriisijälkeisessä Euroopassa, kun jäsenvaltiot tietysti kamppailevat vajeiden kanssa ja omien ongelmiensa kanssa. Nyt on, me on, nyt on kovat ajat. Ja tulee tällaisia ennalta näkemättömiä tapahtumia, lisätarpeita koko ajan, poliittiset sitoumukset ja lupaukset Niissäkin joskus ei oteta täysin huomioon rahoitusrajoja. Sen vuoksi meidän täytyy pyrkiä suurempaan joustavuuteen nykyisissä rahoituspuitteissa ja tällaista vipuvoimaa ja yhteistyötä privaattisektorin kanssa, yksityisen sektorin kanssa, Euroopan investointipankin ja muiden toimielin kanssa tarvitaan. Mitä tulee Lissabonin sopeutuksen jälkeen, on eteenpäin katsova toimintaohjelma. Uudistetaan budjetti se tarkoittaa evoluutiota, ei revoluutiota innovoidaan, ei jouduta menneisyyden ansaan, mutta toisaalta löydetään ja kunnioitetaan viisautta, jota on vuosien mittaan kertynyt ja joka on arvonsa osoittanut mukaan lukien monitasoinen kohesio, se pitää konsolidoida esimerkiksi myöskin maaseutujen avustus jossain määrin, koska tämä on osa eurooppalaista elämäntapaamme. Ei kaikki perinteinen ole välttämättä vanhanaikaista. Täytyy löytää tasapaino. Kuten on esimerkiksi rahoitusasetuksen kanssa, että se olisi käyttäjäystävällisempi, mutta toisaalta tarvitaan ja pyri, pyrimme sitä kohti, että saadaan positiivinen DAS-lausuma tulevaisuudessa ensimmäistä kertaa, joten käyttäjäystävällinen ja kansalaisiin suuntautuva. Se voisi olla komission motto ja johtomotiivi. Komission täytyy parantaa suhteitaan ihmisten, valitsemien ihmisten kanssa eri man, osissa mantereettomia ja niiden kanssa, jotka tässä salissa istuvat. Toivon, toivottavasti tulevana tällaisena puolettomana välittäjänä, että voin aloittaa hyvät suhteet. Olen valmis grillaukseen. Kolme tuntia se varmasti on aikamoinen savotta. Merci, monsieur le candidat. Kiitos Arvoisa komissaari ehdokas, äh, kiitokset myöskin siitä, että puhuitte äh, kahdeksan minuuttia. Ja äh, tällä tavoin teillä on mahdollisuus vetää kuulemistilaisuuden lopuksi vähän pidemmät johtopäätökset. Nyt sitten ensimmäisen kysymyskierrokseen. Koordinaattorit ensimmäisenä EPPstä herra Garriga. Puheaika minuutti. Yes. Kiitos, herra Lewandowski. Jos ylipäätään mahdollista saada äh, aikaiseksi äh, ideaali äh, käsitys ja kokemus budjettikomissaarin ehdokkaasta, niin teillä se varmasti on olemassa. Te olette jo toimineet Euroopan parlamentissa nimenomaan budjettivaliokunnassa siinä yhteydessä, kun sovittiin viimeisistä rahoituskehyksistä. Te olette varsin pätevä myöskin neuvosteluissa neuvoston kanssa. Te olette siis täydellinen ehdokas ja uskon, että te varmasti tulette olemaan lähes tulkoon äh, täydellinen komissaari. Nyt kysymyksen. Te tulette äh, olemaan ensimmäinen budjettikomissaari, joka äh, joutuu toimimaan Lissabonin sopimuksen puitteissa. Millä tavoin aiotte tässä yhteydessä sijoittaa komission rahoituspoliittiset ja budjettipoliittiset tavoitteet? Euroopan parlamentin suuntaan menevät suhteet varmasti ovat myönteisen henkiset, näin voi ajatella, mutta entä nämä muut kysymykset, esimerkiksi keskipitkän aikavälin, aikavälin arvio, miten sen parlamentin kanssa tekisitte? Ski pour une minute. Herra Levanuski, minuutti. I would welcome more of the questions of this, of this kind. Of course, nobody is perfect hieno kysymys. Tietystikään kukaan ei ole täydellinen. Meidän täytyy mukautua Lissabonin sopimukseen. Tämä edellyttää siirtomakauden järjestelyitä, joita parhaillaan ollaan laatimassa ja joistakin toimista on jo sovittu marraskuun sovittelussa. Mitä tulee sitten yhteistyöhön parlamentin kanssa? Tietystikin henkinen ilmapiiri on hyvän nyt välitsee hyvä henki, mutta mitä tulee sitten sisältöpuoleen, esimerkiksi parlamentin lisääntyneen valtaoik- lisääntyneiden valtaoikeuksien suhteen näitä täytyy hioa loppuun. Tässä salissa ja muuallakin parlamentissa olen valmis näitä selvittämään. Barroso, puheenjohtaja Barroso, on antanut suuntaviivat, joiden mukaan ryhdytään luomaan uuden, uuteen uskon suhteita parlamenttiin osittain. Näitä toimia on käyttöön marraskuun kuulemisessa kun puheenjohtaja Barroso oli parlamentin kuultavana, hän jo mainitsi jotakin näitä uusia piirteitä yhteistyössä. Vastaakseni teidän pyyntöönne, että suhteet olisivat virallisemmat ja intensiivisemmät ja kokoukset myöskin, niin olen valmis tulemaan yhtymään teidän, tähän teidän toivomukseenne. Kiitokset. Herra Karika ei enää pyydä lisäpuheenvuoroa, joten herra Göran Per, minuutti. Uh, Mr. Lewandowski, uh, the budget is not just about... Herra Lewandowski, budjetissa ei ole kyse pelkästään luvuista, vaan poliittisista arvoistakin. Tästä tulee usein kiistoja koskien sosiaalisen mukanaton politiikkaa. puolten tasa-arvo, peressuunnittelu edelleen. 2010 sinä tulee suuri riita sosiaalisesta mukaanotosta ja mikrorahoitusjärjestelyä ei ole vielä ratkaistu, koska neuvosto haluaa se rahoittaa näitä sosiaaliohjelmia leikkaamisessa, siis mikä on teidän kannalta Lewandowski. Eikö meillä ole varaa kunnianhimoisempi olla sosiaalisen mukanoton politiikan alalla? Ja toinen kysymys. Myös kovia keskusteluja Lissabonin strategiasta. Jotkut keskusta poliitikot haluavat rajoittaa talouteen nämä tavoitteet, vähentää sosiaalisten asioiden painoa. Missä te olette tässä suhteessa tähän 2020 ohjelmaan? Missä olette tässä kiistassa EUn kehityspolitiikasta koskien hyviä tärkeitä asioita, perhesuunnittelumusta ja lisääntymisterveydestä naisten keskuudessa kehityspolitiikasta? Mikä teidän kantanne on tässä, herra Lewandowski? Kiitos ja kaksi minuuttia, herra Lewandowski. No, Kiitoksia. Mitä sosiaaliseen osallisuuteen tulee? Te mainitsitte edistyksen, että on saatu aikana mikrorahoitusvälineen saralla. Kukaan ei kiistä, että tämä väline voi olla suureksi hyödyksi, kun pyritään edistämään yrittäjyyttä ja luomaan työpaikkoja nuorille. Ristiriitainen kysymys tämä kyllä on, mutta kyseessä on parlamentin kanta. neuvotteluiden viime metreillä, kun keskusteltiin uusista näkymistä parlamentin asioista, pystyttiin lisäämään rahoitusta näiden toimien kohdalla. Tänä päivänä voin todeta, että nyt tarkoituksena on huolimatta tiukoista markkinoista tarkastella edistystä, jota saatu aikaan. Kun minä tulen astumaan toimeeni, tämä on tietysti vasta alustava lausuma, mutta minä tulen katsomaan esimerkiksi tämän tyyppisiä toimia kuin mikrorahoitusta asioiden edistämiseksi Lissabonin sopimuksessa tai Lissabonin agendassa ei ole kyse pelkästään kasvusta, vaan täytyy pistää koko strategia täytäntöön. Sillä mainitaan myöskin muita tärkeitä seikkoja. Nyt ensimmäistä kertaa esimerkiksi Lissabonissa mainitaan alueellinen kohesio tavoitteiden, joko se pelkästään sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus, joten tämä on uusi konsepti joka edellyttää rahoitusta. Ja lopuksi mainitsitte kehityspolitiikasta jotain, mutta en ole aivan varma, ymmärsinkö teidän kysymystänne, joka tähän liittyi. If I could come back on that. It's on the controversies. Jos voisin tästä jatkaa. Perhesuunnittelija naisten lisääntymisterveysasiat esimerkiksi ovat tärkeitä. Äänestys 2010 budjetista, siellä oli paljon tarkistuksia koskien kehitysapua koskien juuri tätä asiaa. Tarkistuksille pyrittiin välttämään se, että EU tukisi perhesuunnitteluohjelmia koskien mukaan aborttitietoja, rahoitusjärjestelyt, lisääntymisterveyden lisääntymistarpeen ja te näiden rajoitusten puolesta äänestitte, teitte näin huolimatta siitä, että EU on todennut, että yleismaailmallinen pääsy lisääntymisterveyspalveluihin on tärkeä, jotta voidaan vuosituhattavoitteet saavuttaa. Oli raportti sama arvoisesta palkasta 2008 miehille ja naisille. Poiton mietintö oli äänestetty sitä vastaan, että palkkasyrjensä voitaisiin ryhtyä oikeustoimiin Sitten myöskin koskien samanlaista kohtelua huolimatta uskonnollisesta seksuaalista suuntautumisesta. Tästä täytyy kysyä, missä näissä syrjintä- ja kehitysyhteistyöasioissa olette, millä kannalla naisten oikeudet, homojen oikeudet niin edelleen. Une minute pour Monsieur Lewandowski. Ja minuutti herra Lewandowski. Cognize. Minä voin myöntää, että ongelma on vakava Euroopan tasolla ja eurooppalaisten toimielinten tasolla – Tietystikin on vain oikein, että minua äänestyskäyttäytymisestäni. Tietystikin äänestin oman poliittisen perheeni linjojen mukaisesti. Mikäli budjettivaroja halutaan käyttää kehitysmaiden auttamiseksi, Euroopan unioni antaa 10 miljardia vuodessa kehitysapua. Unioni on maailman suurin avunantaja, mutta Joskus ei ole kyse pelkästään sukupuolten tasa-arvosta, vaan keinoista, joilla saadaan aikaan sukupuolten tasa-arvoa varojen asettamissa rajoissa. Minä olen ollut hieman skeptinen tällaisten kysymysten suhteen, kun puhutaan sukupuolten tasa-arvosta ja muista seikoista, jotka te mainitsitte. Minä olen varma, että näitä ongelmia voidaan ratkaista budjettivarojen avulla. Te olette aivan oikeassa. Minä äänestin tämän asian yhteydessä poliittisen perheeni linjausten mukaisesti. Si, eh, pour... Kiitokset sitten ALDE-ryhmästä. Rova Jensen. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Minulla on suuret odotukset komissioehdokasta kohtaan, jolla on hyvin tärkeä, vaikea tehtävä budjetin keskivälinen arviointi ja tehdä työtä myös rahoitusnäkymien kanssa. Yksi asia, jossa parlamentilla on rajoitustunut vaikutusvalta, ovat tämä tulopuoli – jonka lyhyesti mainitsitte, joka on hyvin monimutkainen asia. Siis näitä alennuksia, alennuksia, alennuksia. Tämän valiokunnan arvoisa puheenjohtaja on yrittänyt ehdottaa, jotka voisivat olla hyödyllisiä jäsenvaltioilla tässä mielessä. Haluaisin kuulla, että oletteko te valmis aloittamaan uudelleen syvällisen keskustelun tästä asiasta ja mitkä ovat visionne siitä, että miten tämä prosessi pitäisi suunnitella omien varojen suhteen? Sen. Kiitos Rova Jensen tästä äh, sympaattisesta äh, kysymyksestä ja kaksi minuuttia herra Lewandowski. I remember Muistan hyvin puheenjohtajamme ilmeen, kun hän mainit, kun mainittiin oppainen verotus. Ja hän totesi, että Eurooppa todennäköisesti ei ole vielä valmiissa uusiin veroihin, koska nämä saattaisivat olla haitaksi yhteydelle, joka meillä on kansalaisiin, toisin kuin voisi kuvitella. Minun täytyy arvostaa ja kunnioittaa kaikkea sitä työtä, jota parlamentti on tehnyt asian suhteen. Ja kun välitarkastuksesta on kyse, silloin täytyy katsoa kaikkia asian osatekijöitä mukaan luettuna rahoituspuolta. Meidän tehtävämme on esittää uusi ehdotus rahoitusnäkymäksi, jotta voimme tehdä tämän työn kunnolla. Meidän täytyy ottaa huomioon kaikki Alan Slaman Syyrin laatimat mietinnöt, koska hän on pyrkinyt ottamaan yhteyksiä myöskin kansallisiin parlamentteihin laajentaakseen keskustelun, keskustelun osallistuvien joukkoa. Ja tämä erittäin tärkeä keskustelu. Ja kun sanotaan, että on vain poikkeuksia, poikkeuksia, ja Rooman sopimuksen perusteella pyritään toimimaan, nyt puhun Ranskaa puheenjohtajana kunniaksi, niin tietystikin helppo tehdä tällainen diagnoosi. Paljon vaikeampi on löytää järkeviä ratkaisuja, kohtuullisia ratkaisuja, koska ratkaisut edellyttävät yksimielisyyttä ja jäsenvaltioiden verotuksellinen itsemääräämisoikeus on asia, joita täytyy myöskin kunnioittaa. Kun omista varoista on kyse, ei kyse ole pelkästään verotuksesta, vaan kyse myöskin poliittisesta toteutettavuudesta, mitä saada, voidaan saada aikaan, mitä ei. Meidän täytyy tietenkin pyrkiä saamaan aikaan parannuksia ehkä kahdella saralla, niin kuin parlamentti on ehdottanut kahdessa vaiheessa. Näissä parlamentin tai Alanin laatimassa mietinnöissä. mainitaan kaikki ne seikat, jotka ovat toteutettavissa tässä vaiheessa – Kyse on välitarkastuksista ja myöskin rahoitusnäkymiksistä. Kiitos vielä lisäkysymys Rovi Jensen, minuutti. Know that, uh, Tuota tiedetään, että tämä keskustelu liittyy myös keskusteluun yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Ja paljon puhutaan siitä, että ympiä muutetaan niin, että maksetaan julkisista hyvistä koskien ympäristöasioita, elinkaturvallisuutta, eläinten hyvinvointia. Tekisittekö selvityksiä tällä alueella? Ja voin sanoa, että parlamentti itse asiassa asetti pilottiprojektin budjetista 2009 liittyen siihen, että selvityksiä voidaan tältä alueelta tehdä ja mitään ei ole tapahtunut. Joten haluaisin kysyä, että komission jäsenenä varmistaisitteko, että täytätte budjet, vallankäyttäjien käyttäjien toiveen ja näiden pilottihankkeiden osalta jotain tekisitte? Skippuin minuutti. Kiitos Eeralle Vannoski minuutti. Uh, my respect for you is in... Kaikilla kunnioituksella tietystikin riittää, että sanon kyllä. Minä tulen ottamaan tämän asian kyllä huomioon. Tilanne on nyt muuttumassa. Tämä ehdotus ei ole samaa Konaimi. Nyt on kyse 70, tai ensi, aikaisemmin 78 prosenttia, nyt se tulee olemaan 33 prosenttia, no, mutta tämä on kaikkein eniten kritisoitu alue, yhteis, yhteisen politiikan osa-alue. Tietystikin minun nähdäkseni, nyt tämä on henkilökohtainen kantani, uskoakseni meidän ei tarvitse uudelleen kansallistaa maatalouspolitiikkaa, vaan pikemminkin millä nimet nyt tätä kutsuisin. Enemmän toimitaan modulaation ja vapaaehtoisuuden pohjalta. Jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti kanavoida apua maatalouteen, maataloussektorille. Tärkeää on säilyttää maaseutua ja taloutta, taloudellista toimintaa maaseudulla. Mutta tietystikin komissio on täysin tietoinen siitä, missä määrin tätä Ehdotusta on kritisoitu. Tämä on yhteisen politiikan kaikkein kritisoidoin osa-alue. Je vous remercie. Euh, c'est maintenant le groupe... Kiitoksia. Nyt vihreiden ryhmästä nähdäkseni Rova Duron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Lewandowski. Ensinnäkin kysymys liittyy komission kuulemisiin tai kuulemiskierrokseen, joka liittyy budjettiuudistuksiin ja ilmastonmuutos, oli modien mielessä tärkein prioriteetti niin ikään kilpailukyky ja energia. Kun te haluatte pitää kiinni tästä prioriteetista ensimmäisenä tärkeimpänä prioriteettina, niin ennen kuin te testui komissaari ehdokas kuulin teidän joitakin lausumia, ne totesitte, että kuu, kilpailukyky on teidän mielestä kuitenkin tärkeämpi kuin ilmasto. Mitä maatalouspolitiikkaan tulee, minäkin haluaisin esittää teille kysymyksen. Tietystikin te osittain vastasittekin jo tähän. Miten te aiotte uudellaan suunnata suorat tuet? Te viittasitte vapaaehtoisuuteen. Mutta tietysti tarvitaan sääntöjä myöskin, joiden avulla voidaan kehittää maataloutta kestävämpään suuntaan. Jotakin pakollistakin pakollisiakin sääntöjä tarvitaan. Vuoden 2020 strategia. Sen osalta vaikuttaa siltä, että komissio haluaa edetä hyvin nopeasti. Mikä on teidän nähdäksenne vuoden 2020 edeltävä strategia ja miten budjetti tähän suhtautuu? Lewandowski, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Discussing the issue of climate Tietysti ilmastonmuutoksesta keskustellaan vähän eri konteksteissa ikkunoidemme takana, mutta tietysti uusia sitoumuksia tulee tämän lopullisen sovittelun jälkeen. Yhteisbudjetin kannalta ei ole 2,4 miljardia euroa kyseessä, vaan 150 miljardia, joka täytyy löytää yhteisbudjetista ja parlamentin ansiosta, kun se kasvatti relevanttia horisontaalisia ohjelmia 50 miljoonalla. 2010, niin 2010 on enemmän tai vähemmän kontrollissa. Mikä tulee seuraavaksi? Pitää löytää lisää rahaa 2011 ja 2012. Se, mikä on täysin tuntematonta, on se, että miten rahoittaa ilmastoasiaa 2013. Ja tulevaisuuden kannalta pääkysymykset, että pitäisikö rahoittaa yhteisbudjetista täydessä kontrollissa vai perustetaanko ilmasto rahasto. Tämä on yksi kysymys, johon tulevaisuudessa ei vastata. Sitten maatalous. Monilla alueilla olen tällaisen alhaalta ylös vaan kannattaja. Ja otetaan huomioon paikan päällä oleva viisaus, ruohonjuuritason viisaus. Mutta mutta kun maatalouspolitiikka suunnataan uudelleen, niin meillä on äh, täydentävät ympäristöohjeet, joka ei vapaaehtoista. Se on se suuntautuminen, että käsitellään, joka käsittelee enemmän niin kutsuttuja vanhoja jäsenvaltioita, joitakin mukautuksia myös uusien kannalta. Mielestäni tämä on viisas ratkaisu, koska on se ongelma, että miten päästään Komekon alueella tästä vanhasta legacy-tekniikasta eroon, jotta päästään puhtaampiin nykyajan tekniikoihin. 2020 pitäisi nämä ensimmäiset prioriteetit, joista on sovittu, pelkäänpä, että ei kevään neuvostossa, vaan kesäkuussa ja sitten sopimusten ja poliittisia prioriteetteja noudatetaan ja seurataan. Madame Durand. Kiitos. Take the second question. Kiitoksia. Viitan tähän toisen kysymykseen ja puhun nyt Saksaa. Kun kuulin teidän vastaustanne, herra Lewandowski, niin haluaisin, että vielä valoitatte teidän poliittista johtajan roolianne komissaari ehdokkana tämän budjettikysymyksen suhteen suhteen. Miten täytyy toimia? Kööpenhaminan konferenssi epäonnistui ja me tiedämme, että sekä poliittisesti että myöskin budjetin yhteydessä Muutenkin täytyy monien asioiden vielä muuttua, mikä on meidän tulevina vuosina toimia paremmin kestävämmältä pohjalta ja ekologisesti, ja myöskin miten talous saadaan tähän kytkettyä ja nivottua. Joskus väitetään, että ekologia ja ekonomia, talous ovat toisiaan vastaiset, toistensa vastaiset asiat. Mutta mitä tarkoittaa sitten rahoitusnäkymien välitarkastuksen suhteelta? Haluaisin kysyä teidän perusnäkemystänne. Teidän näkemyksenne, jota toistaiseksi olette peräänkuuluttaneet. aiotteko pitää siitä kiinni vai haluatteko enemmän johtaja roolia harjoittaa Euroopassa Lissabonin sopimuksenkin astuttanut voimaan? Kiitos. En minuutti, herra Don't like, uh... Se, mistä en pidä Euroopan unionissa sinänsä ovat poliittiset sitoumukset, Ilmastositoumusten kanssa on käynyt niin ongelma, että miten ne rahoitetaan. Seuraten poliittista päätöstä, joka oli kaikkien odotusten alapuolella. Strategia 2020 ympäristöasioissa. Euroopan ympäristöohjelma on saanut tärkeimmän prioriteetin. Se, mikä budjettidimensiota seuraa arviointi mukaan lukien, se pitäisi liittyä 2020. Sen vuoksi on vaara, että tulee liian pieni aika arvioinnin ja sen pitäisi tulla heinäkuussa sen jälkeen, kun strategia 2020 on hyväksytty. Ja strategia 2020 ympäristö- ilmastoasia on ykkösprioriteetti sen vuoksi. Sillä pitäisi olla vaikutuksia, jos kysytään realisu- realistisuudesta eikä sloganista budjettiasioissa. Merci. Kiitos. Seuraavana ECR <clears throat> e ryhmästä herra Epping, minuutti. Meneer de voorzitter, ik zal mijn... Kiitos puheenjohtaja. Haluan puhua nyt omista varoista. Niistä puhuttiin aivan lyhykäisesti ja sanoitte, että periaatteessa te olette varsin varovainen suuren kasvattamisen suhteen. Mutta äh, kuitenkin äh, esimerkiksi DN aikoinaan edu, e, ehdotti eurooppalaista äh, veroa ja muutkin ovat tämän tyyppisiä ehdotuksia tehneet. Oliko se, olisiko se mahdollisesti mahdollista vihreässä ympäristössä? Vastustatteko tällaista eurooppalaista vero, veroa? Kiitos ja sitten herra big review behind Meillä on takanamme suuri arviointi. Ja monista maista, alan komaat Itävalta myöskin halusivat finanssijärjestelmää tutkia omissa varoissa. Se, mitä se kunnioittaa, on ensinnäkin yhtenäisyyden vaatimus neuvostossa päättämisessä omista varoista. Toiseksi valtioiden finanssisuvereniteetti silloin täytyy löytää poliittisesti toivottavasti olevia mahdollisuuksia. On ehdokkaita verotukseen niin, että omien varojen roolia äh, kasvatetaan myös Rova Schreierin ehdotuksessa 2004 vuodelta. Pöydällä on muita ehdotuksia. Meillä on ehdokkaita, verotusehdokkaita, esimerkiksi hiilidioksidihuutokauppa, hyvin mielenkiintoinen uusi ehdotus, pohjana omille varoille. Kaikki tämä täytyy tutkia yksinkertaisuuden näkökulmasta, finanssineutraalisuuden näkökulmasta ja tällaisen veronkannon kustannukset huomioon ottaen. Joten en sulje pois omia varoja, mutta olen sen puolesta, että kaksi kolmet vaiheen lähestymistapaa niin että muutetaan Rooman sopimusta alkuperäisen hengen mukaan. Nyt ollaan ristiriidassa Rooman sopimusta hengen kanssa, mitä tulee omiin varoihin. Merci. Kiitos herra Epping. Ei enää lisäkysymystä, joten voimme edetä, joskin on äh, todettu, että raha ei äh, haise, mutta nyt näyttää siltä, että joku haluaa antaa rahalle värin, jolle ei tuoksu aikaisemmin ole ollut. No niin, sitten seuraava kysymys herra Miguel Portas, QR-ryhmä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komissaariehdokas. Minun kysymykseni on seuraava. Olen äh, kuullut puhuttavan omista varoista kolmella eri tavalla. Ensin puhuttiin yhdellä tavalla, siinä yhteydessä se käsiteltiin yksimielisyyden periaatteen mukaisesti. Toiseksi todettiin, että mitään periaatteellista yksimielisyyspäätöstä ei edes päätöstä ole. Nyt haluaisin saada eh, tietää, mikä loppujen lopuksi näistä lähestymistavoista eh, on käypä teidän oman poliittisen perheenne pääministerit, eritoten presidentti Sarkosi, on puhunut ikään kuin valkoisen <clears throat> kirjeen antamisesta, vapaiden käsien antamisesta näissä kysymyksissä. Haluaisinkin tietää, miksi tällaisesta kannasta pidetään edelleenkin kiinni, kun kuitenkin suuri osa pääministeristä vastustaa sitä. En usko, että yksimielisyys tässä on varsinaisesti ongelma ydin. Se on löydettävissä ehkä muualta. Kiitokset ja sitten herra Lewandowski, kaksi minuuttia. Itse asiassa olen hyvin avomielinen. Tämän on osoittanut jo aiemminkin valiokunnassakin, parlamentissa. Suhtaudun avoimesti kaikkiin uusiin ajatuksiin, kunhan ne vaan vastaavat tiettyjä kriteerejä – rahoitustoimista, kun puhutaan, niin verotuksestakin on ke- keskusteltu yhtenä vaihtoehtona. Herra Tobin on hiljattain pidättäytynyt tukemasta ajatusta, mutta tästä on kuitenkin puhuttu yhtenä vaihtoehtona. Euroopan keskuspankin edustajatkin ovat osaistuneet keskusteluihin. Minä olen valmis suhtautumaan – avoimesti erinäisiin ehdotuksiin silloin, kun tarkastusta tehdään, välitarkastusta. Mutta noudatamme 2020 strategian asettamia prioriteetteja. Lisäksi velvollisuutenamme on esittää erinäisiä keinoja ja toimia omien varan järjestelmän muokkaamiseksi niiden johtopäätösten mukaisesti, jotka neuvosto antoi vuonna 2005. Kriteerit ovat täysin selkeätä avoimuus, yksinkertaisuus, finanssipoliittinen neutraalius sekä muuta periaatteita, jotka neuvosto määrittelee. Minä pidän näistä kiinni. Olen kuitenkin avoin kaikkien vaihtoehtojen suhteen, vaihtoehtojen omien varojenkin suhteen. Tietystikin rajat ovat hyvin tiedossa. Ja erinäiset aivoriihet ja keskustelu foorumit ovat pohtineet eri kriteerejä ja käyneet niitä lävitse. Kiitos ja herra Portas uudestaan minuutti. Toinen kysymys, se liittyy kohesio tilanteeseen, ei pelkästään alueellisen kohesion, vaan myöskin sosiaalisen kohesion uskoakseni. Kaikki voivat olla samaa mieltä siitä, että alueellinen kohesio on äärimmäisen tärkeää samoin sosiaalinen kohesio. Mutta meillä ei kuitenkaan ole mitään painoarvoista sosiaalista kohesiota edistävää politiikkaa. Ja siksi kysyisinkin, voisitteko mahdollisesti suunnitella seuraavien rahoitusnäke- rahoituskehysten taseen yhteydessä jonkinlaista entistä rehellisempää sosiaaliturvajärjestelmää koko Euroopan kattavaksi? Sitten herra Levanovski, minuutti. So far as to Kantani tähän mennessä on kunnioittaa Euroopan unionin integraaleja osia, kun on ongelmia liittyen virastoihin ja kaikki riippumattomat varat. Olen, tiedän se, että olen Euroopan kehitysrahaston budjetisemisen puolesta parlamentti on. Kysymys on se, että miten ilmasto rahoitetaan erityinen ilmastorahasto vai integraalinen osa Euroopan budjettia. Tähän asti minun kantani on se, että kunnioitetaan olemassa olevia järjestelyjä eikä rakenneta näitä muita rahoitusvälineitä, jotka voisi budjetoida olemassa olevan budjetin ulkopuolelle. Jos tällaisia budjetin ulkopuolella olevia järjestelyjä suunnitellaan, niin menetetään tietysti määrin kontrollia Euroopan budjetin integriteetin suhteen. Minun tavoitteeni löytää budjetissa sen sisälläpaikka. Ehkä erityisrahaston kautta se on nykykantani. Merci. Kiitokset. Nyt seuraavaksi puheenvuorovuorossa olisi EFDn edustaja, mutta rouva Marta Andreasen ei ole paikalla, eikä niin ikään herra Morganti. Joten seuraavaksi, kun rouva Wertman on ilmoittanut, ettei hän päässyt liikenneongelmien vuoksi paikalle, eikä herra Van Stömpkään ole paikalla, niin ehdotan, että Rova Kolmajer käyttäisi nyt äh, herra Kariigan käyttämättä jättäneen äh, toisen vastausvuoron. Olkaa hyvä. Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja, herra komissaari ehdokas. Haluaisin esittää teille seuraavan kysymyksen, joka liittyy kiinteistöpolitiikkaan. Uutena komissaarina, missä määrin olette valmiissa ilmoittamaan hyvissä ajoin budjettivaliokunnalla uusista kiinteistöpolitiikkaan liittyvistä suunnitelmista. Silloinkin sellaisella tavalla pääsemme suunnitteluvaiheeseen mukaan ja silloin kun on kyse lupamenettelystä ja muista, niin että mitään viiveitä ei pääse syntymään. Ja oletteko te valmis antamaan budjettivaliokunnalle kiinteistöpolitiikan uudistustarpeista ja kokonaistilanteesta ja myöskin strategiasta kokonaisvaltaisen raportin niin, että saisimme hy- hyvissä ajoin kokonaisvaltaisen kuvan tilanteesta, että pääsemme mukaan suunnitteluvaiheeseen jo. Kiitos ja minuutti Ralevanovski. Thank you. is... Kiitoksia. Tämä on yhteisessä julistuksessa osa sovittelua marraskuussa sopimus pidemmästä vide, visiosta rakennuspolitiikassa, kiinteistöpolitiikassa visio, joka ikään kuin murtui siitä, että otettiin vaiheet vähittäin näitä haltuun ja ne tulivat aina parlamentti viime hetkessä Tämä oli kohtalomme ja minä myös olin vastuussa enemmän tai vähemmän samasta asiasta, joten pyyntö strategiasta. Ei pelkästään yhteydessä synergioita, koska se on toinen asia. Synergia komission ja parlamentin välillä ja muiden toimielinten välillä, kun jotain ostetaan ulkomailta siis EUn maiden ulkopuolelta. Mutta tämä on pitkään ollut parlamentin vaatimus, nämä hankinnat, koska preferenssi on ostaa eikä vuokrata nyt EUssa, että ne otetaan kehyksen mukaan, jossa olisi pitempiaikainen strategia. Ja minun pitäisi kyllä olla valmis antamaan tämän yleisselvityksen, joka on saatu myös muiden toimielinten tiedosta niiden käyttöön. Kiitokset, jotta voisimme hieman äh, saada vaihtelua aikaiseksi. Siirrymme talous äh, <clears throat> arvion äh, valiokunnan suuntaan ja annankin puheenjohtajan nojan nyt herra de Magistrisille. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset ja, ja tervetuloa myöskin komissariehdokas Lewandowskille tänne. Ennen kuin annan nyt meidän valiokuntamme jäsenille puheenvuoron, haluaisin kuitenkin vielä itse talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajana esittää pari kysymystä. Kiinnostuksella luin teidän kirjalliset vastauksenne ja nyt haluaisinkin tietää, miten aiotte löytää tasapainoisen ratkaisun tehokkuuden ja yksinkertaisuuden välillä. Me tarvitsemme luonnollisesti selkeät säännöt, ei riskejä ja petoksia tapahtuisi. Miten tämä on mahdollista, jollei meillä ole selkeitä sääntöjä ja miten aiotte puuttua peliin, jos syntyy niin sanottu siedettävä riskitilanne. Minkälainen ajatus teillä on eurooppalaisten edunsaajien julkaisemisesta? Aiotteko julkaista myöskin niiden nimet, jotka harjoittavat rikkeitä Euroopan unionin rahoituksen yhteydessä – ja miten aiotte toimia maiden suhteen, jotka ovat syyllistyneet virheisiin ja mahdollisesti jopa petoksiin? Prego, signor commissario. Olkaa hyvä, herra äh, komissaariehdokas, puheenvuoro on teillä. nothing more. Kiitoksia ei ole monimutkaisempaa kuin yksinkertaistaminen rahoitussäännöissä. Tarinahan on tuttu kollegoilleni, Kreselle ja muille. Rahoitusasetus 2002 oli ylireaktio Santerin komission kohtaloon. Sitten tuli pyrkimys yksinkertaisesti ja tehdä sitä käyttäjäystävällisempi 2006 voimassa tammikuusta 2007 lähtien oli se. Se, mikä on panoksena, on tietysti tämä kolmivuosittainen arviointi rahoitusasetuksessa, ja komissiolla on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet ottaa käyttöön ei pelkästään suojattavan virheriskin käsite, vaan uusi vipuvoimaväline yhdessä Euroopan investointipankin kanssa ja enemmän yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia. Mitä tulee sitten suvaittavaan virheriskiin. Tämä on tietysti käsite, joka tulee tilintarkastustuomioistuimesta, mutta sitä pitäisi jotenkin sopeuttaa niin, että se ottaisi huomioon eri politiikkojen monimutkaiset luonteet. Ja tätä täytyy tutkia, koska tässä on se ilmeisin valitus tästä byrokratiasta. Tutkimus liikenne 2010 puolivälissä pitäisi olla varmaan sitten muut, eli täytyy erottaa tämä 2 prosentin punainen viiva eri politiikkojen aloista. Ja mielestäni koskien artikloja ja kohtia olemassa olevassa rahoitusasetuksessa tämä on eri asia kuin sopeutua Lissabonin sopimukseen, koska tässä on kyse todellakin että rahoitusasetukset tehdään monilla aloilla käyttöystävällisempi, mutta komissiolla on myös kunnianhimoinen tavoite 2005 asetettu saada ensimmäinen koskaan positiivinen DAS-lausuma. Grazie. Kiitos. Annan seuraavaksi puheenvuoro herra Italelle. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komissio ehdokas Lewandowski. Eh, kysymykseni liittyy rakennerahastoihin. Rakennerahastojen kaikista kustannuksista vähintään 11 prosenttia kärsii epäsäännönmukaisuuksista, joista aiheutuu budjetin selkeitä tehottomuutta. Taloudelliset tarkastukset ja perimiset toimivat vain osittain – Näitä epäsäännönmukaisia esimerkkejä löytyy kaikista jäsen, tai monista jäsenvaltioista. Kaksi vuotta rakennerahastojen Action-planin julkaisemisen jälkeen tulokset ei vieläkään ole näkyviä. Se herättää tietysti epäilyksiä Action-planin tehokkuudesta. Kysymys teille kuuluukin, mitä aiotte tehdä korjataksenne maksujen ja sanktioiden epäsäännönmukaisuuden – ja muuttaaksenne komission asennetta enemmän rahalla ja arvoa lähestymistapaan? Grazie. Kiitos. Ja sen jälkeen kaksi minuuttia herra Lewandowski. 11%. Eh. Kiitoksia. 11 prosenttia. Sitä ei voida suvaita. Se on liian suuri virhemarginaali. Ja tietysti tämä on arvio koskien kohesiopolitiikkaa, mutta toisaalta täytyy ottaa huomioon tämä parannus 2004 ja 2008 vuosien välillä. 2008 äh, vastuuvapausmenettelyssä tämä heijastuu. Ei pelkästään, tai siis tämä parannus myös, jolla vähennetään virheiden yleist- yhteismäärää siinä, kun budjettia toteutetaan. Kuten tiedätte ja kuten kaikki tietävät, ongelma kohesion kanssa on se, että 80 prosenttia sitä hallinnoivat jäsenvaltiot tässä monitasoisessa hallinnossa, joten tämä on pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla. Kunnianhimoinen tavoite saada tämä lausuma niin, että että kansalliset tilintarkastustuomioistuimet eh, sen sertifioivat kautta EUn, se ei ole realistista vielä lähitulevaisuudessa. Mutta tässä on ongelma, että on eri standardit eri jäsenvaltioissa. Sen vuoksi eh, pyydetään tätä, että nimetään ja asetetaan häpeään. Osittain niin, että paljastetaan useiden jäljessä tulevien jäsenvaltioiden nimet kohesiopolitiikan toimeenpanossa. Mutta tämä on hyvin epäsuosittu neuvostossa ajatus ja minä olen jossakin välillä tässä. Parlamentin vaatimus on minulle hyvin tunnettu, koskien myös edunsaajia, jotka saavat Euroopan rahastoista eh, rahoitusta, mutta minulle hyvin tunnettu on myös liittovaltioiden ongelma, pääasiassa liittovaltioiden ongelma. koskien kansallisia tarkistuslausumia. Itälä voi Herra Itälä haluaa vielä lisäkysymyksen, puoli minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. E, toinen tärkeä asia liittyy tällä esissä ollut maatalouspolitiikkaan ja DC Agrin e, toimintaraportissa maatalousrahojen virheet vuonna 2007 olivat 1,85 e, prosenttia – ne vaihtelee eri maissa rajusti. Omassa kotimaassani Suomessa on 0,8 prosenttia, Saksassa 0,3, Espanjassa 0,6. Mutta sitten muutamassa maassa nämä luvut on ihan toisenlaisia. Bulgariassa kolme, yli 13 prosenttia, Rovaniassa 12,5 prosenttia. Nämä luvut kertovat, että valvontasysteemi ei toimi kunnolla. Ja komission käyttämä sanktiomenettely jossa on jäädytetty rahoja ja, maksuja palautettu, ei ole toiminut. Mitä aiotte tehdä, jotta tilanne parannisi Romania ja Bulgaria? Grazie. Prego. Minuto. Kiitos. Ja sitten herra Lewandowski minuutti. Tämä oli osa nimeä ja sitä häpeään toimintaa, mutta tämä on hyvin tunnettua, että suuri ero on implementoinnissa koskien maita, joissa on 0,3 prosenttia virheaste Saksassa ja sitten muut, joissa on yli, jossakin yli 10 prosenttia. Mutta tässä on jälleen kysymykseni johtaa tähän johtopäätökseen koskien eri standardeja eri jäsenvaltioissa. Myöskin koskien standardeja oikeusjärjestelmissä. Miten takaisinmaksut? Se tietysti takaisinperinnät 2,9 miljardia euroa, se oli viime vuonna. Ja se näyttää aika hyvältä, joten se on parantumassa, joten muistakaa. Eli kaikki, mitä kutsutaan virheiksi, ei ole petosta. Saattaa olla joku muotovirhe, eikä rahan tuhlausta, joten koskien sitä, miten ihmiset näkevät asiat, niin korostan sitä, että virhe ei ole sama kuin petos. Jotkut tapauksista ovat Olafin käsittelyssä, mutta vain osa niistä. Grazie, onorevole Geier. Per... Kiitos ja sitten edustaja Geier, minuutti. Danke, Herr Vorsitzender. Herr Lewandowski, welche Herra Lewandowski, miten voitte saada meidät vakuuttuneeksi siitä, että yht, ulkoinen toiminta – on yhteisöpolitiikka ja hallitusten välisyys toimii käytännössä? Miten rahoituksen avoimuus voidaan varmistaa ulkoisten toimien saralla ja miten saadaan ulkosuhdepalvelu täysin mukaan budjettimenettelyyn ja vastuuvapausmenettelyyn niiden piiriin? Grazie. Kiitos. Komissaari Ehdokas kaksi minuuttia. Well, external action service is... Ulkoisten toimien yksikkö on näkyvin seuraus Lissabonin strategiasta tulosta ja neuvoston suuntaviivat. Tämä on tällainen sui generis instituutio, joka omia hallintoresurssejaan ja kulujaan hallinnoi. Ja nyt todellinen ongelma äh, rahoitus sääntelyllä, jotta voidaan ratkaista, miten, minkälaisia järjestelyjä rahoitusasetuksen rahoitussääntelylle voidaan, miten voidaan integroida tämä komission budjettiin, kun se on hallinnollinen osa, mutta molemmilla alueilla sitten täysin vastuussa parlamentille. Ja mielestäni tämä on tämä tärkein asia, että mikä tahansa ratkaisu on, Että joko hallinnollinen hallinnointi sui generis instituutiossa ulkoisen toimien yksikkö, joka perustetaan huhtikuun loppuun mennessä, tai sitten hallinnolliset kulut, menot, koskien normaalia komission velvoitteita. Ja molemmilla alueilla on vastuussa parlamentille, joten molemmilla alueilla se on täysin vastuussa parlamentille. Mutta jos halutaan Lissaboni tehdä näkyväksi niin pitäisi perustaa ulkoisten toimien yksikkö ilman, että lisätään liikaa ihmisten resursseja, koska ne pitäisi tulla komissiolta ensin ja toiseksi sitten neuvostolta ja komission äh, lähetystöstä äh, ulkomailta. Grazie. Vuole intervenire, onorevole Geijer. Kiitos ja lisäkysymys, herra Geijer, minuutti. Gestatten habe ich noch eine Nachfrage. Salin eteen, että esitän vielä lisää kysymyksen, erityisestikin liittyen siihen, mitä herra Itälä sanoi. Totesitte, että mikään ei ole vaikeampaa kuin yksinkertaistaminen. Ja ne viittasitte jo suuntaviivoihin ja siihen, että haluatte toimia ystävällisesti. Voisitteko hieman kertoa tästä enemmän? Etiketöinti esimerkiksi merkintäkysymys ja sanottiin, että nyt tullaan saamaan kansalliset ilmoitukset jäsenvaltiolta ja että tämä parantaa talousarvion täytäntöönpanon luotettavuutta. Voisitteko kertoa, mikä teidän suhtautumisenne on näihin kysymyksiin? Grazie. Kiitokset, komissaari Rokas, minuutti. Think on the lines of the commission. Komission linjoilla ajattelisin, se on myös komission kanta, että olisi parempi vastuun kannalta, että olisi jäsenvaltioiden lausumat, mutta sitten tulee jäsenvaltioiden tahto kyseeseen ja kuvan mukaan. Tarvitaan tietysti myös kansallisten tarkastus, tilintarkastusviranomaisten sertifiointi, niin että otetaan huomioon kaikki erot, joita tällä alueella EU:ssa on. Grazie. Kiitos äh, herra Tsatsimarkakis, minuutti. Kiitos puheenjohtaja herra Lewandowski. Talousarvion valvontavaliokunnan tehtävä on tarkistaa, että maksatukset ovat säännönmukaisia ja epäsäännönmukaisuuksia esiin. Te totesitte itse alussa, että tunnen tämän on erittäin hyvin, mutta nyt on uusi painopistealue. Emme halua pelkästään valiokunnassamme tarkastaa, onko asiat hoidettu kunnolla, vaan onko ne hoidettu myöskin tehokkaasti, onko toimet ole tehokkaita. Jälkikäteisvalvonta on tietysti hyvä asia, mutta oikeastaan se tulee liian myöhään. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin maksut suoritetaan, pitäisi asiat hoitaa jo kuntoon. Ettekö te voisi tarkistaa palveluiden kautta tämän tehokkuuskriteerin toteutumisen? Kysymykseen kuuluu, mitä te voitte tehdä asioiden parantamiseksi jäsenvaltioissakin, jotta jäsenvaltio tulee selväksi se, että jotkut toimet eivät ole välttämättä tehokkaita. Ja eikö ole mitään järkevää siinä, että jäsenvaltio tietäisi pois näistä toimista. Ja kysyisinkin, miten te teette yhteistyötä kollegoiden kanssa, kun on se aluerahasto ja niin poispäin. Aikaisemmin on ollut huhuja siitä, että pääosastot komission sisällä eivät ole riittävästi tehneet yhteistyötä edes. Grazie. Kiitos. Ja sitten kaksi minuuttia, herra Lewandowski. Starting point in discussion. Lähtökohta keskustelussa sääntöjen vastaisuuksista pitäisi olla, että edistystä on ja se heijastuu 2008 äh, vastuunvapausmenettelyssä. Tehokkuuskriteerit on vaikeampi ottaa käyttöön, koska luonteensa mukaan ne, ne ovat kiistanalaisempia. Muodolliset kriteerit ja sen vuoksi on muodollista kannalta on helpompi arvioida. Mutta tämä luonnollinen kehitys rahoitushallinnossa, että otetaan mukaan ei pelkästään se, että on yksinkertaistamista välisyyttä, vaan että se on rationaalista. Operationaalisessa mielessä tämä on kuitenkin vaikeampaa toteuttaa. Mutta rahoitusasetusten tarkistuksessa kolmivuosittain se tulee esille niin kutsutut julkiset kuulemiset on tässä mielessä aloitettu. Lokakuussa viime vuonna se taisi olla. Ja yli 2000 muutosehdotusta on jo rahoitusasetukseen tulossa tarkistusta. Monet niistä tietysti tulevat edunsaajien taholta. Se on milloinkin, siinä ei ole mitään lisäkriteereitä tulossa. Grazie, pre- Kiitos ja herra Tsatsimarkakis vielä uudestaan. Den, uh... Haluaisin kysyä vielä uudestaan. Jäsenvaltioilla on velvollisuuksia, ja te viittasitte juuri nimittämiseen ja häpäisemiseen, että tämä on teidän järjä asenne. Oletteko valmis myöskin tekemään näin, koska aikaisemmin, kuten te itse totesitte, täällä on saatu aikaan parannuksia ja epäsäännönmukaisuudet ovat vähentyneet. Mihin tässä jätätte painopisteen? Mikä on teidän mielestänne enemmän työn tarve, työn parannuksia ansaitseva aluekehitys vai maatalous vai aluepolitiikka vai joku muu? Of naming and shaming today. Olemme aloittaneet nimeämisen häpeänä asettamisen, joten en tästä pidättäydy. Tietysti on tärkeämpi tehdä se kahdenvälisellä pohjalla alussa, koska komissio on sääntöjen vastauksia eh, huomioinut ja mikä on huomion keskipisteessä, se on hyvin tiedetty. Mutta en ihan ymmärtänyt toista kysymystä prioriteeteista, suvettavasta virhemarginaalista. Prioriteetti rahoitusasetuksen parantamisessa tulee tutkimuksesta, sieltä tulee niiden valituksia. Se on harmi, että se on vähän karhunpalvelus EU, EUlle joskus lisätä tutkimusta ja sitten äh, lisätarkistuksessa 101 1a sitä vähennettiin. Tässä on kyse kilpailukyvystä. Se viestii, että jotain on pielessä tutkimusprojekteissa. Grazie. Non... Kiitos. En näe ketään vihreistä, joten eh, ehkä myöhemmin. Nyt sitten ECR-ryhmästä eh, herra Czarnecki. Chiedo scusa, l'onorevole Truppel per gruppo. Jaha, Rova Tryppel sitten vihreästä. Olkaa hyvä minuutti. Um, I would like to know when we are... Haluaisin tietää nyt, kun puhutaan yksinkertaistamisesta, että miten se tehdään ja miten sitä parantaa. Oletteko sen puolesta, että pyydetään jäsenvaltioita siihen, että niiden täytyy antaa kansalliset lausumat siitä, miten he rahoitushallintaansa parantavat? Grazie. Kiitos. Ja kaksi minuuttia, herra Lewandowski. Pelkäänpä, että olisi helpompi tehdä raportti siitä, että miten me jäsenvaltiot parannamme kuin saada jäsenvaltion tarkasteluasema. Unohdin vastata virheellisyyksien osalta sääntövastaisuuksien osalta, että on erityisen tärkeää aina, kun kaksi kierrosta eh, ennakkomaksujen yksinkertaistamisesta kaikki ehdotukset eh, yhteisrahoituksesta, sosiaalirahastosta, niin komissiosta vielä hyväksynyt, mutta kriisiaika nyt on. Ja tämä on hyvin relevanttia keskustelun osalta rahoitusasetuksesta. Inge Greskille tuntui asian erityisen hyvin. Mutta kaksi, eh, siis ennakkomaksut könttämaksut, kaikki mikä on käyttäjäystävällisempää. Kaksi kierrosta tässä on yksinkertaistamista ja kriisivälineet, jotka eivät ole aina sopusoinnussa moitteettoman taloudenhoidon kanssa ja kontrollin kanssa. Nämä kaksi trendiä ikään kuin ovat konfliktissa toistensa kanssa. Meidän pitää helpottaa elämää Pitäisi kaikkien edunsaajien elämää helpottaa, koska kyseessä on kriisinvastainen väline, mutta toisaalta on suurta painetta siihen, että parantaa moitteetonta talouden hoitoa. Eli tässä on tällainen noidan kehä, mutta kolmivuosittaisessa rahoitusasetuksen modifioinnissa tätä täytyy käsitellä. Sen lisäksi, että on näitä uusia välineitä, PP-kumppanuus, uusi rahoitusväline ja sallittavan riskimarginaalin käsite, ne täytyy ottaa mukaan rahoitusasetukseen. Mutta muistakaa, että olemme tällaisessa epätavallisessa ympäristössä, joka on kriisin vuoksi syntynyt, niin että on paljon odotuksia, että samankaan tuloksia politiikka lupausten osalta, siis ennakkomaksut ja yksinkertaistaminen. Kiitos. Vielä lisäkysymys, minuutti Rova Tryppel. Would like uh, to... Niin, halusin vielä palata tähän ongelmaan. Tietystikin olemme varmaan kumpikin samaa mieltä siitä, että lisää byrokratiaa emme halua, vaan kyse on poliittisesta hengestä myöskin ja sitoumuksesta, ilmapiiristä, pyrkimyksestä parantaa rahoitusta ja hallintoa. 80 prosenttia näistä tapauksista on jäsenvaltioiden vastuulla, joten kyse on todellakin siitä, miten saadaan jäsenvaltiot toimimaan yhteis- tu- yhteisessä hengessä, miten saadaan parannettua käytänteitä ja mit- mistä saadaan parhaita malleja, esimerkkejä siitä, miten rahoitusta kannattaa hallinnoida. Tietystikään kyse on siitä, että äh, isä on julistuksia, julkilausumia ja byrokratia, vaan kyse on poliittisesta ajattelusta ja hengestä, joka valitsee jäsenvaltioista pikemminkin. Per un minuto. I have to say... And... Kiitos minuutti. In Europe. Täytyy sanoa, että tärkeää, niin kutsut Itä-Euroopan kannalta että on, että kun otetaan huomioon kaikki valitukset, tämä Eurooppa-rahastojen toiminta oli tärkeä harjoitus tässä paikallisella ja aluetasolla. Se oli jotain uutta ja tämä paransi laatua hallinnoinnissa uusissa jäsenvaltioissa. Siis paljon oli säännön vastauksuuksia, ei pelkästään kohesiossa välttämättä viime aikoina, mutta yritän olla positiivinen siitä huolimatta. Todellista parannusta näin siinä, että miten oli tietoa siitä että rahoitusohjelmoinnista, sisäisestä valvonnasta, rahoitushallinnosta ja kaikki riippui uusien valtioiden rahastojen käytöstä, enkä puhu niin kutsusta vanhoista jäsenvaltioista, joten katsokaa kuun kirkkaampaa puolella ikään kuin tavalla. Tämä on vallankumous tässä rahoitushallinnossa, siltä osin kuin minä tiedän. Grazie. Kiitos. ECR-ryhmästä nyt äh, seuraava kysymys. Polsku oczywiście. Kysymys tietysti Puolaksi, Puolan komission jäsen ehdokkaalle. Haluaisin onnitella hyvistä vastauksista ja alustuksesta. Kun olen koordinaattorina poliittisessa ryhmässäni, niin budjetin valvontavaliokunnassa. Haluaisin kysyä, että miten teidän mielestänne, missä ovat suurimmat virheet, jos puhutaan tuhlauksesta, Euroopan varojen tuhlauksesta Euroopan komission näkökulmasta. Miten tätä kontrollia voidaan parantaa tältä osin seuraavan viiden vuoden aikana? Ja toinen kysymys, olennaista on se, että miten arvioitte, että tulevat nämä kulut olemaan potentiaalisesta laajentamisesta Balkanin alueella, kun otetaan huomioon uudet rahoituspuitteet EU-ssa? Toivotamme teille menestystä, hyvä komission jäsen. Grazie, signor komissio. Kiitos, herra Czarnewski. Ja sitten eh, ehdokassa kaksi minuuttia. być modelowy przykład. Tämä voi olla malliesimerkki siitä, että on oppositiossa itsensä kanssa maassa, mutta mutta puhutaan asioista täällä Euroopan tasolla, sitten huolimatta olette kotimaassa oppositiossa. Mutta täällä jo on puhuttu nykyisen järjestelmän puutteista budjetin implementoinnissa. Kaksi osa-aluetta, jossa tämä toimeenpano jättää paljon toimimisen varaa, on ensinnäkin kohesio, siitä on jo puhuttu. Siinä on suuri virhetaso. Sitten toiset ovat sisäasiat, anteeksi ulkoasiat, kaksi osa joissa tarvitaan todellakin budjettijärjestelmän ja sen rationaalisuuden parantamista. Ei hallinto esimerkiksi, vaikka suositussa näkökulmassa hallinto on tämä tuhlauksen lähelle, jossa kuitenkin on aika pieni osa EUsta, vaikka toisin ajatellaan. Eikä ole pelkästään tilien tarkistuksesta kysymys, vaan Siinä on kysymys niin monista muista otsakkeista Euroopan budjetissa menee niidenkin osalta ihan hyvin. Alustavia toimia on suunniteltu koskien laajentumista tai arvioita myöskin Euroopan parlamentin tasolla. Tietysti se, mikä kiinnittää suurimman huomioon, on se, että mahdollisesti jäsenten keskuuteen – mahdollisten jäsenyrpäiden joukkoon tulee Turkki. Yli 60 prosenttia rakennerahaston varoista se ottaisi ottaen huomioon kaikki ja, ja mahdolliset jäsenehdokkaat. Yhden alustavan arvion kaikista lisäkustannuksista tunnen juuri Turkin mukaan ottaen, mutta en haluaisi tällä hetkellä mainita näitä suuria lukuja ääneen. 2010 vuoden ongelma se ei kuitenkaan ole. Grazie, Kiitokset. Ja sitten vielä lisäkysymys, minuutti. Eh, bardzo za... Eh... Kiitoksia hyvin mielenkiintoisesta ja diplomaattisesta vastauksesta. Haluaisin vain huomioida, että hallintokulut, niitä voidaan verrata ulkoasioiden kuluihin. Mielestäni Nämä mittasuhteet täytyy muuttaa. Se on teidän tehtävänne. Pidän pekkoa pystyssä teille ja toivon, että kautenne tulee olemaan tehokas. Komissaari, minuutti. Ja vielä ehdokas minuutti. Ratsia. Rzeczywiście. Olette oikeassa. Otsake 5 todellakin on vähän suurempi kuin otsake 4, otsake 4, joka tällä hetkellä on siis se osa-alue, josta grillataan samaan aikaan Rova Astonia, Lady Astonia, noin 45 miljardia euroa seitsemälle vuodelle. se, mitä kutsumme Euroopan ulkoisten toimien yksikölle, niin senkin organisointi on vielä kesken. Grazie per il gruppo. Kiitos. Sitten edustaja Sondergaard GUE-ryhmästä. Hän ei ole paikalla. Joku sitten GUE-ryhmästä. Herra Vortas. Muito obrigado. Kiitokset. Me olemme käyneet keskustelua tehokkuudesta ja siitä, pitäisikö epäsäännönmukaisuuksia saada vähennettyksi. Ja nyt jos haluamme keskittyä tehokkuuteen, niin se on selkeästi liitoksissa poliittisiin valintoihin, jotka liittyvät budjettipolitiikkaan. Ja niin kuin ehdokas tietää, monet eh, budjetin otsakkeet ovat jo pitkään pitäneet sisällään tietyn tyyppisiä kiintiöitä, jos näin voi sanoa. Ja nyt haluaisinkin kysyä seuraavaa. Pitääkö teidän mielestäni seuraavaksi, kun käydään keskusteluja rahoitusnäkemyksistä, niin sanotusta nolla tasoista, kun pyritään käymään yleislinjasta keskustelua. Kiitos ja sitten kaksi minuuttia, herra Lewandowski. Uh, thinking about future. Uh, no, nyt kun puhutaan tulevaisuudesta ja tulevista rahoitusnäkymistä, meidän pitää ottaa opiksemme menneisyydestä seuraavalla tavalla. Mitä aiemmin saamme sopimuksen poliittisista prioriteeteista, sitä nopeammin ja helpommin voidaan rahoitus hoitaa kuntoon ja esteet poistaa tämän tieltä. Meillä on monia ongelmia tulevaisuudessa. Miten määritellään pääasialliset toimijat, esimerkiksi ilmastonmuutos ja niin poispäin, ja miten saadaan verottua ihmisiin, koska aina kun on kyse tällaista muodosta paketista, mukana on aina jotakin avainsuuntaviivoja, esimerkiksi yhtenäismarkkinata. Ja ensimmäisen Delors-paketin yhteydessä jopa suurten raho- lahjontaa, ja sitten toinen Delorsin paketti ja sitten Broadin laajentumispaketti, näihin suhtaudutte ne hyvin erilaisin mielipitein. Mielipiteet vaihtelevat näiden suurten hankkeiden yhteydessä. Meidän täytyy herättää myönteisiä tuntemuksia näitä suuntauksia tai pyrkimyksiä kohtaan. Nyt täytyy määritellä suunta, mihin halutaan mennä ja mitä asetetaan prioriteeteiksi poliittisesti ja rahoitusnäkymien yhteydessä myöskin rahoituksen suhteen. Tämä on välitarkastuksen tehtävä välitarkastuussa lykättiin tuonemmaksi. Oli viisasta lykätä tätä uuden komission tehtäväksi. Parlamenttikin oli tätä mieltä. Otan huomioon, että herra Barroso haluaa 2020 strategian ensin hyväksytyksi, jossa määritellään poliittiset prioriteetit. Todennäköisesti kesäkuussa tämä saadaan. Tämä tarkoittaa sitä, että välitarkastus saadaan aikaisintaan heinäkuussa. Mikäli otetaan huomioon poliittiset prioriteetit ensin. Sitten on jo hyvin lähellä seuraava monivuotinen rahoituskehys ja siitä käytävä keskustelu tämän rahoituskehyksen soveltamisalan pidentäminen ei niin poistaa, mutta tämä keskustelu on pian tämän jälkeen edessä. Kiitos ja Portas vielä lisäkysymys. Käytä hyväkseni tilaisuutta, koska komissarin ehdokkaan vastaus on aina avuksi. Minun kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Nimenomaan sen vuoksi, koska seuraavat rahoitusnäkymät ja, ja niihin liittyvä tarkistus lähestyvät ja tämä on järjestelmä, jota pidetään yllä aina vuoteen 2015 asti. Miten ajatte uudistaa tätä, jotta saamme sen toimimaan hyvin? Minuutin. Minuutin vastausaika. I am afraid that you are... Pelkäänpä, että varastatte kysymyksen jonkun, joka on pidennyksen takana paljonkin, joten Se varmaan tulee esille vielä tämä asia. Tämä on yksi ratkaisuista ongelmaan, jossa pyritään yhdistämään parlamentin mandaatti rahoituspuitteiden keston kanssa. Minun innovatiivinen ajatukseni olisi pidentää parlamentin toimikautta seitsemäksi vuodeksi. Sitten se ei laajalti saanut hyväksyntää tuntemattomista syistä. Ja jos nyt kyse on sitä, että saatetaan yhteen nämä viiden vuoden toimikausi, se on perussopimuksessa vähimmäismäärä vähintään. Tietysti pidennys. Mahdollisesti sitä voidaan keskustella ja harkita sitä myöhemmin. Se oli ainoa tapa saada nämä yhteen toimikaudet. Mutta tämä on yksi ehdotus, joka parlamentissa selkeästi saa enemmistöä. Grazie. Kiitokset. Nähtävästi Rova Andreasin ei edelleenkään ole paikalla, vai onko joku hänen ryhmästään paikalla? Ei. Sitten edustaja Nauser ei niin ikään paikalla, joten puheenjohtaja saimme tämän kierroksen hieman jopa etuajassa käydyksi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Olen varsin vaikuttunut siitä tavasta, jolla äh, talousarviovaliokunnan puheenjohtaja ja sen jäsenet äh, noudattavat sääntöjä. Olen aivan varma äh, siitä, että budjettivaliokunnan jäsenetkin nyt toimivat samalla tavoin. Annan puheenvuoron ensin EPP-nimissä herra Bögelle ja herra Lewandowski luonnollisesti ymmärtää, että jollakin tavoin te olette ikään kuin edeltäjänne ja, ja, ja vastauksen esittäjän välissä. Ja als unseren Ausschuss... Kiitoksia. Meillä on yhteinen tausta valiokunnan puheenjohtajana myöskin rahoitusnäkymien sorvamisen yhteydessä tutustumme toisemme erittäin hyvin. Alusta pitäen voin todeta, että hänen asiantuntemuksensa ja parlamentaarinen kokemuksensa ovat asioita, joita ei voida asettaa kyseenalaiseksi. Kuitenkin tutustuimme toisemme myöskin siten, että keskustelut vuonna 2006 olivat erittäin vaikeita ja näiden yhteydessä koko komissio ei riittävän intensiivisesti seisonut omien ehdotustensa takana tämäkin kokemus, mitä yhdistää. Tästä on vielä jäljellä joitakin asioita, jotka täytyy hoitaa kuntoon. Siksi haluaisin esittää jotakin kysymyksiä. Ensinnäkin, mitä tulee budjettiseuraamusten täytäntöönpanokka liittyvät Lissabonin sopimukseen. Milloin teidän joukkueen ryhtyy arvioimaan niitä tarvittavia määrärahoja, joita nyt tarvitaan Lissabonin täytäntöönpanoiseksi ei pelkästään yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, vaan kaikkien poliittisten prioriteettien suhteen, missä vaiheessa sitten keskustelut ovatkin ja missä määrin asioita on integroitu. Entä sitten välitarkastus, johon jo viitattiinkin? Eikö tämä ole sopiva tilaisuus tarkastella kysymystä, joka liittyy pidentämiseen, monivuotisen rahoituskehyksen, uuden, uuteen uskon laatimiseen ja lisäjoustavuuden aikaan saamiseen. Eikö tätä nyt voisi tehdä nyt jo näitä toimia, eikä vasta vuoden 2014 jälkeen? Sylvandowski. Kiitos, herra Lewandowski. Kaksi minuuttia. Reimer Böge was, was assisting. Reimer Böge minua avusti, kun tekemällä opin. 2004 tämä prosessi alkoi. Lissabonin sopeutusten osalta, eikä kyseessä ole pelkästään tekninen asia. Olemme aika pian valmiita antamaan, mikä on osa sovittua transitioratkaisuja siirroille ja tarkistuksille ja pragmaattinen kalenteri valitettavasti siitä sovittelussa, tai onneksi sovittiin, jotta voidaan joustava siirto tehdä, kun odotettiin primäärilain muuttumista koskemaan tätä toimielintävälintäsopimusta ja rahoitusasetusta. Ja olen varma, että nämä kaksi dokumenttia ovat olennaisia Molempia tarvitaan. Sopimu- perussopimuksessa on, että neuvosto parlamentin hy- hyväksynnän jälkeen käsittelee monivuotisia rahoituspuitteita. Sitten toimielinten välinen sopimus pitäisi olla tilaisuus. Myöskin mietintö siitä sopimuksesta, että miten joustavuutta saataisiin lisää, kun olemassa olevat välineet, hätäapu, solidaarisuus, globaaliset rahastot ja joustavuus, onko se tarpeeksi tässä ympäristössä, jossa on hyvin pienet liikkumavarat nykyisissä puitteissa. Minä pyrin, alustuksenikin sanon, että haluaisin etsiä toisia vipuvoimia budjetin ulkopuolelta, koska ilman niitä emme voi tarpeita tyydyttää. Me olemme muuttaneet, uudelleen arvioineet käytännössä kolme kertaa rahoitusnäkymät. 2006 on se harjoitus, jonka haluan unohtaa. Kiitos, Raimer. Ei enää lisää kysymyksiä. Tämä tästä. Hyvä. Sitten varapuheenjohtaja Rova Jutta Hauka. Minuutti. Ähm, Kiitoksia usein. Virastot ovat teemani, niin myös nyt. Ne eivät putoa taivaasta, me itse ne perustamme ja lainsäädännön ne perustetaan. Miten te arvioitte, hyvä komissio, sen ehdokas, tähän asti tilannetta ajatteletteko niin kuin jotkut kollegani ja minun kollegani, että riippumattomat virastot heikentävät komission asemaa Euroopan politiikan toteuttamisessa, jos näin on, niin haluatteko tilannetta, mutta jos ei, niin olen varma, että pidätte minun sen yhtä asiaa hyvin tärkeänä, että tarvitaan enemmän tehokkuutta. Ei se koske pelkästään virastoja, vaan se koskee myös komission yksiköitä ylipäätänsä. Pitäisittekö tekin kohtuullisena sitä, että eurooppalaiselle lainsäätäjille että pitäisi katsoa näitä rahoituspuitteita virastojen sillä, että siinähän voisi katsoa, että tämä voisi olla kategoria tai alakategoria kaikille virastoille voitaisiin luoda. Kiitos. Ja herra Lewandowski, kaksi minuuttia. Agencies, I mean decentralized or... Sääntelyvirastojen ja virastojen kehittäminen oli ad hoc kehitystä ilman kokonaisvaltaista suunnitelmaa. Vuonna 2004 teidän tuellanne saatiin säännönmukaiset vaikutusarviot, jotka otettiin edetykseksi, mikä haluttiin perustaa uusi virasto. Mitä tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuu? Kyseessä ei pitäisi olla sellainen kehitys, että kustannuksia syntyy ja virasto syntyy niin kuin siiniä sateella. 40 miljoonaa euroa. Nyt on lisäkustannuksia tulossa kolmesta uudesta virastosta, joilla valvotaan rahoitusmarkkinoita. Tämä on seurausta rahoituskriisistä ja La Rosierin työryhmän tuloksena nämä syntyvät nämä virastot. Me tiedämme kyllä hyvin, että parametreja puuttuu ja mittatikkuja – ja mittausvälineitä, joilla voitaisiin arvioida virastojen toimintaa. Tämä oli mukana myöskin komission tiedonannossa viime vuonna. Siellä tarkasteltiin seurantaa ja arviointia ja tehtyä työtä. Ja myöskin toimielinten välinen työryhmä on perustettu Rova Haugin johdolla pohtimaan näitä kysymyksiä. Hän on hyvin kiinnostunut asiasta myöskin Inga Gresle ja Anne Jensen ovat mukana tuossa työryhmässä, joten me tulemme tapaamaan vielä tuossa toimijoiden välisessä työryhmässä. Ja senkin työn yhteydessä voimme tilkitä porsanreikiä ja puutteita. Mutta mitä budjettiseuraamuksiin tulee, tämä liittyy myöskin Vädiän kysymykseen. Kyse on parlamentin tavasta vaikuttaa asioihin. Te voitte tehdä Euroopan budjetista joustavamman, vähentämällä otsakkeita esimerkiksi. Täten saataisiin enemmän joustoa. Tämä on yksi mahdollinen ajatus. Mutta tämä on kuitenkin ongelmallista, kun tarkastellaan alaotsakkeita ja muuta jaottelua budjetissa. Tämä ei välttämättä onnistu kovin helposti. Kiitos. Annan seuraavaksi äh, puheenvuoron äh, varapuheenjohtaja Alvarolle. Äh, olkaa hyvä. Uh, Commission President Barroso outlined in... Puheenjohtaja Barroso työohjelmassaan hahmotteli kaksi prioriteettia muiden muassa. Ensimmäinen olisi talouskriisihoito, sitten tutkimus- ja tuotekehitys. Molemmissa asioissa olemme budjettivaliokuntana mukana. Koskien rahoitus- ja talouskriisin hoitoa, mm Haluaisin henkilökohtaisen näkemyksen Euroopan globalisaatiorahastosta. Pitäisikö sitä menestyksenä? Onko mekanismi erityisesti yhteis, esimerkiksi yhteisrahoitusmenettelyssä, onko se oikein valittu? Millä tavalla voitaisiin päästä lähemmäs budjettikohtaa tulevaisuudessa, sitä halutaan, ja mitä oikeuspohja siinä olisi? Eli mitä tapahtuu tulevaisuudessa sen suhteen? Tutkimus- ja tuotekehitys. Haluaisin tietää, ideaalisen ajankohdan puiteohjelman seitsemän väliarvioinnille, miten voidaan olla tehokkaampi tutkimusrahoituksen seurannassa, mitä rahamme me saadaan, ja sitten sykärinä pohjalla budjettinäkökulmasta henkilökohtainen näkemyksenne puiteohjelmasta kahdeksan. Niin, monsieur Lewandowski. Kiitos. Nyt kaksi minuuttia on mahdollista vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Was set... Jos globalisaatiorahasto perustettiin ehkäpä vastauksena Ranskan kansanäänestyksessä esille tulleihin pelkoihin, eikä talouskriisin vastauksena, mutta nyt sen täytyy olla myös siinä roolissa, koska kun otetaan huomioon työllisyys myös. Ja keskustelemme globalisaatiorahastosta koskien sääntöjä, Dell-tapaus kuuluisa – joka, joka sai Irlannissa näitä rah, korvauksia, rahoja, julkinen tuki sitten uudelle yritykselle puolessa Nemassa maassa, niin mikä kriisiaikana on tärkeää, on nämä erityismodifikaatiot globalisaatiorahastoon, niin että rajoitetaan näiden irtinottavien määrää, jotta voidaan globalisaatiorahastosta hakea 1500. Tämä oli osa laajempia puitteita, kuten muissakin välineissä, että tehdä siitä paremmin käytettävissä olevia, jos tarvitaan. Mutta se kuka ensin pyytää saa ensin rahat. Eli tiedän, että on eri alueita Euroopassa, myöskin laivarakennusteollisuus Gdanskissa kotikaupungissani, joka ei ollut valmis löytämään tapaa käyttää globalisaatiorahastoa. Ja tämä oli virhe, koska irtisanomisia oli yli 10 000 ihmisen osalta. Mutta pitäisi löytää se paikka seuraavissa rahoituspuitteissa niin, että olisi enemmän joustavia välineitä tai välineissä joustavuutta kuin nyt ja tämä nyt tulisi mukaan toimielinten väliteen sopimukseen. Mitä tulee tutkimukseen, sen pitäisi olla kysymys, koska nyt aika loppui. Oui, euh, si. Kyllä. Jos äh, globalisaatiorahaston äh, tarkoitus äh, oli se, että sen piti tehdä globalisaatiosta Ranskassa suosittu, niin se oli kyllä todellinen epäonnistuminen. No niin, sitten eteenpäin. Well, obviously people are curious. Kiitoksia. Hienoa, että voidaan esittää lisäkysymyksiä. Monet kysymykset ovat liittyneet globalisaatioon ja nähtäväksi ja mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ehkä tämä on futuristinen kysymys. Miten tämä menee törmäyskurssille sosiaalirahaston kanssa vai meneekö? Joudutaanko sieltä ottamaan rahaa? Te tiedätte yhtä hyvin nämä asiat kuin minäkin. Niin eh, lisäkysymykseni antaa teille tilaisuuden pohtia syöllisemmin vielä tätä tutkimus- ja tuotekehityskysymystä. I, I have to respond on, on Täytyy vastata tutkimuskysymykseen, josta osittain on keskusteltu jo proseduurien yksinkertaistamisen näkökulmasta, mutta tässä mielessä meillä on raskeen sarjan asiaa tuleville budjeteille. ITER on yksi, jonka rahoitus ala voisi olla enemmän kuin mihin on varaa, ja toinen on Galileo. Nämä ovat kaksi raskaan sarjalaista muiden hieman pienempien ongelmien lisäksi tutkimuksessa. Je vous remercie. Euh. Kiitos rouva Helga Truppe, vihreistä. Olkaa hyvä. Yes, um, I would like... Kiitos. Haluaisin vielä palata joihinkin teidän puheenvuoroihinne parlamentissa edellisellä vaalikaudella, herra Lewandowski. Te totesitte, että ympäristön suojelu on haetaksi talouden elvyttämiselle. Tämä vaikuttaa varmaan myöskin budjettisuunnittelun sen vuoksi uskoakseni nyt on todisteita siitä, että asian pikemminkin päinvastoin, mikäli me nokkelia ja yhdistämme kestävän kehityksen vihreän teknologian, pystymme luomaan myöskin uusia työpaikkoja ja tarvista toimintaa ja talous elpyy. Sen vuoksi haluaisinkin tietää, oletteko nyt valmis vaihtamaan kelkkanne toiseen suuntaan? Kiitos. Kaksi minuuttia, herra Lewandowski. Congratulations on... Onnittelut, Rova Tryppel, teidän hienosta valmistautumisesta tähän tilaisuuteen. Teillä on ollut jo kolme hattua, kolme eri roolia tässä kuulemisessa. Kyllä, kyllä. Minä vain puolustin, taka viittasin sen ongelmaan, joka liittyy hiilestä riippuvaisen maan ongelmiin kotimaahani. Puola on hankalassa asemassa. Me olemme erittäin Eurooppa-myönteisiä. Minun on yksi yleinen ongelma kuitenkin, ja tämä liittyy taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Yli 90 prosenttisesti sähkön tuotanto perustuu hiilitalouteen. Nyt meillä on tilaisuus, niin kuin aina, aivan kuten te totesittekin, nyt meillä on tilaisuus yhteisrahoittaa erinäisiä toimia talouden elvyttämissuunnitelman yhteydessä niin, että saadaan käyttöön uutta teknologiaa esimerkiksi hiilen varastoimiseksi. Uskoakseni tämä on se muutos, joka on muuttanut minun mielipidettänikin. Uskoakseni vihreä teollisuus on paras mahdollisuus, joka Euroopalla on, jotta teollisuus voi kasvaa. Teollisuus voi kasvaa käytän, käyttämällä hyväkseen ympäristöargumentteja tulevaisuudessa. Ymmärrän kyllä teidän kantanne, koska nyt olen voinut havaita omassakin maassani vakavia seuraamuksia ja suuria ponnisteluita taistelijoita vastaan. Me Pyrimme nyt voimakkaasti noudattamaan eurooppalaisia standardeja ja luopumaan hiilestä. Kyse on toisaalta myöskin omavaraisuudesta luonnonvarojen suhteen, mutta kyse myöskin teknologiasta. Nyt meillä on tilaisuuksia käyttää hyväksemme Bohaton kaasulaitos on tästä yksi esimerkki. Ja nyt meillä on todellakin uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia edessä. niin täytyy tarttua. Kiitos. Omassa vaalipiirissäni äh, äh, Ranskassa juuri käynnistettiin ensimmäinen äh, hiilivarastointi pilottihanke. Ja, ja olisi tietysti ollut mukava olla täällä mukana. No sitten, Helga. Aha, Rova Dyran. Komission, komissaari ehdokas, minäkin halusin palata Puolan satamahuudistuskysymyksen ja, ja siihen eh, liittyen palasin myöskin aikaisempaan julkilausumaan kilpailusta. Millä tavoin näette kilpailun eh, ja valtion avut näillä vapautetulla saroilla? Nimenomaan siis Euroopan unionin rooli kontra valtion avut. Millä tavoin eh, esimerkiksi satamien uudelleen järjestelyt ja, ja tällaiset alat näkyvät horisontissa, kun pohditte tätä asiaa. Herra Lewandowski. Laboratorioita. Parempaa laboratoriota ei voi löytää kuin oma kotimaani, johon vaikutti laivarakennusteollisuuden tapaus. Ja siellä on kolme suurta telakkaa, jossa oli ankara kilpailulaki EU-ssa kyseessä, joten sovimme tästä logiikasta kilpailulaissa, että ei voi rakentaa kilpailuasemansa julkisen tuen varaan. Ei voi olla niin, koska tässä kilpailua vääristetään eikä se ole todellista kilpailua. Kuitenkin voit myös ymmärtää sen, että on hyvin vaikea välittömästi siirtyä lyhyessä ajassa aiemmasta teollisesta järjestelystä ja omaksua uusi teidän tienne, joka oli monen vuosin mittainen, niin pitäisi tehdä hyvin lyhyessä ajassa. Tässä on laboratoriokilpailusta, laboratoriokoe, jossa kilpailun, kolme suurta evakkaa kilpailun vuoksi eliminoitiin noin puolessa. Monsieur. Kiitos. Herra Papaskovalla tulee juuri paikalle. Puheenvuoro teille, eh, minuutti. Two minutes kaksi. E, dziękuję bardzo. E, Chciałem poruszyć... Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komissaari Edokassa. Haluaisin ottaa esiin kysymyksen, joka liittyy Euroopan unionin ulkopolitiikan rahoittamiseen. Mikä on teidän kantanne tähän asiaan? Minkästä, minkälaista rahoitusta pitäisi saada aikaiseksi ulkopoliittisia toimia varten, varsinkin Lissabonin sopimuksen voiman astumisen jälkeen. Toivoisin myöskin jonkunlaista valaistusta siitä, millä tavoin aiotte rahoittaa naapuruutta itään päin. Tällä hetkellä rahoitus ei ole riittävää, ja varsinkaan jos otamme huomioon sen, että kyseessä on pitkä ajan jakso ja, ja <clears throat> hakijamaiden tilanne ei ole kovinkaan kehuttava, joten Itäisen kumppanuuden rahoituksesta haluaisin lisää äh, selvitystä. Euroopan unionihan haluaa olla tasa-arvoinen ja tärkeä kumppani äh, myöskin Venäjän kanssa. Monsieur Lewandowski. Kiitos, herra Lewandowski. Kaksi minuuttia. Rozdział czwarty, czyli polityka zagraniczna. Mitä poli- ulkopolitiikkaan tulee? Otsake on ollut todellinen päänsärky, jos näin voi saada sanoa. Koko neuvottelujen ajan siihen puututtiin yhä uudelleen. Asia on vaikea. Tällä alalla nimittäin otetaan käyttöön uusia tehtäviä ja toimenkuvia, joihin ei tällä hetkellä löydy rahoitusta. Voisin ottaa montakin esimerkkiä tästä. Ajatellaan Kosova, Palestiina, itäinen kumppanuus ja muitakin hankkeita, jotka edellyttävät äh, välitöntä rahoitusta, siis kiireellistä rahoitusta. Itäinen kumppanuus äh, oli alun alkaen hanke, joka perustui <clears throat> selkeihin periaatteisiin, mutta mitään varsinaista rahoitusta ei kuitenkaan ollut olemassa. Nyt äh, rahoitusta on saatu naapuruuden piirissä kuitenkin sillä tavoin, että siitä on saatu ainoastaan 700 000 varsinaiseen käyttöön. Ne on kuitenkin lainattu toisaalta. Ne eivät ole varsinaisia omia varoja tätä tarkoitusta varten. Ne on ikään kuin otettu liikkumavaran puitteista käyttöön summa on varsin pieni ja kuitenkin maantieteellisesti kysymys on varsin laajasta alueesta. Tarvitaan hyvää hallinnointia ja haluamme luonnollisesti myöskin kasvattaa rahoituksen määrää sillä tavoin, että saamme sitä budjettimme ulkopuolelta. Vuoden 2010 myötä meillä avautuu uusia mahdollisuuksia, koska mitään lisää liikkumavaraa ei otsakkeen neljä alla enää ole mitään valtavaa kasvua ei kuitenkaan voida ajatella. Mitä taas tulee äh, hyvään hallinnointiin, on varma selvää, että te tunnette tämän asian paremmin kuin minä. No. Kiitos. Äh, lisäkysymyksiä? Ei. Selvä. Hyvä. Sitten menemme eteenpäin ja rouva Mihailova on seuraavana vuorossa. Kiitoksia paljon. Herra Lewandowski. Herra Losevich on jo miltei vienyt sanat suustani. Hän esitti kaikki kysymykset, jotka minäkin halusin esittää, mutta ehkä keksin silti jotain kysyttävää. Te totesitte, että komissio tulee hyvinkin pikapuoliin uudistamaan rahoitusnäkymiä ulkoisen Euroopan uuden ulkosuhdepalvelunkin osalta. Voisitteko kertoa jotakin aikataulusta, miten nopeasti tämä muutos tai uudistus tehdään rahoituksen varmistamiseksi? Toinen kysymys. Miten näette uuden roolinne komissaarina ja miten käytte vuoropuhelua parlamentin ja neuvoston kanssa? Silloin on kyse ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Kiitos. Kiitos. Kaksi minuuttia, herra Lewandowski not to repeat too much on the... Että liikaa toistaisi. Euroopan ulkoasioiden yksikkö ei ole helppo ongelma rahoitusasetuksen arvioiden kannalta. Ja tämä on nopea arviointi 17 kohtaa vastaan parlamentin päätöslauselmasta äskettäin 2010 budjettia koskien parlamentin päätöslauselmassa vaadittiin, että kaikki asiat, jotka liittyvät rahoitusuudelleenarviointiin, pitäisi käsitellä kolmevuotistarkastelussa rahoituspuitteissa. Ihan eksplisiittisesti se ei ole nopean polun arviointi. Mutta jos halutaan yksikkö saada perustettua huhtikuun loppuun mennessä, niin uudelle arviointi rajoitusasetuksen pitäisi olla nopea. Päinvastoin kuin mitä Engelkresli sitä ajattelee. Ja tiedän tarkalleen hänen kantansa. Todellinen ongelma, sen kuvasin jo, että sen täytyy olla rahoitus mielessä riippumaton toimielin. Se tarkoittaa, että sen pitää olla vastuussa hallituskuluista, mutta tietysti operationaalisesti se pitäisi olla, puhumme yhtä aikaa tässä, Jorova Aston on myöskin vastaamassa kysymyksiin tässä mielessä tällä hetkellä, joten haluan pitää asian avoinna, mutta se logiikka, että komissiot operationaalisesti tulisi täysin vastuussa, niin pitäisi olla kontrolli ja osa komission budjettia. Tärkein lausunto on se, että molemmissa tapauksissa administratiivinen ja operationaalinen, se on täysin vastuussa parlamentille vastuuvapaus mielessä. Tämä on toimistaan vastuussa oleva toimielin. Kiitokset. Herra Kalfinna. varapuheenjohtaja sosiaalidemokraatista. Olkaa hyvä. Herra Lewandowski, tiedämme kaikki, että unionin määrärahat eivät läheskään riitä kaikkiin toimiin, kun tarkastellaan talouskriisiä ja talouskriisin jälkeistä aikaa. Rahat ovat vähissä. Sen vuoksi EU täytyy tehdä kaikkensa määrärahojen käytön tehokkuuden varmistamiseksi mahdollinen tapa toimia saattaisi olla se, että Euroopan investointipankkia käytettäisiin enemmän hyväksi. Poliittisissa suuntaviivoissa Barroso vaatii sitä, että enemmän yhdistetään EU-rahoitusta ja Euroopan investointipankin lainoja nykyisten välineiden avulla. Herra Lewandowski, missä tulee raja vastaan investointipankin toimien osalta, kun se osallistuu unen rahoitustoimiin? Onko Barroso esittänyt liiankin paljon toiveita investointipankin suhteen? Entä Euroopan investointipankin vuonna 2007 tutkimuspuolella liikelaskuvat määrärahat esimerkiksi TEN, verkostot ja, ja muiden tällaisten toimien rahoituksen suhteen? Ja miten voidaan saada aikaan pitkän aikavälin rahoitusta? Baroshan ei vaadi uusia instrumentteja, vaan pikemminkin haluaa käyttää vanhoja. Kiitokset ja kaksi minuuttia, herra Lewandowski. The major vehicle, uh... Tärkein väline ja vastaus yhteisöbudjetista talouskriisiin on elvytyssuunnitelma. Ja me olemme osa sen rahoittamista, mutta se tulee aikaan myöhään. 5 miljardia euroa verrattuna kansallisvaltioiden elvytyspaketteihin ovat paljon suuremmat, joten minulle paralleellisesti teidän kysymyksenne, mikä pitäisi mainita, on se, että Euroopan rahoja yleensä on käytössä. Päätös se, että yli 6 miljardia euroa kohesiosta annetaan aiemmin, on yksi kriisinvastainen väline. Investointipankin roolista se on kasvava. Ja tarkoituksella näin, jotta voidaan investointipankin pääomaa lisätä, jotta voidaan ottaa huomioon myös luotot, jotka pk-yritykselle kanavoidaan. Mutta on laillinen velvoite Näiden intermediaarien täytyy ottaa sopimusvelvoitteensa huomioon, joten tämä on sellainen väline. kahdeksan miljardia euroa vuosittain esimerkiksi. Kun otetaan kaikki vipuvaikutukset huomioon, se on yli 200 miljardia euroa arvoltaan. Livivaikutuksen vuoksi. Sen vuoksi niin vahvasti ajattelen, että uudet rahoitusvälineet integroitaisiin ja laajennetaan investointibudjetin mahdollisuuksia. Kiitos. Ymmärsin, että puheenjohtaja Barroso on kuitenkin herra Kandesin, joka on siis entinen IMFn pääjohtaja, niin antanut hänelle tehtäväksi pohtia harkintaryhmässä Euroopan investointipankin tulevaisuutta nimenomaan koskien rahoitusta Euroopan unionin ulkopuolella. Haluatteko käyttää vielä puheenvuoron? Kyllä. Minuutti vielä. Si, uh, si le uh, well, European Investment Bank is... Uh... Mikäli EIPn roolia lisätään, kasvatetaan, herra Lewandowski, voitaisiinko tehdä jotakin niin, ettei samalla synny paralleeli rinnakkaisbudjetti Euroopan unionin talousarville, koska mikäli asetetaan liian paljon tehtäviä tälle elimelle mukaan luettuna yksityisen sektorin osallistuminen, niin silloin Euroopan unionin budjettipolitiikka saattaa joutua tilanteeseen, että sen rinna toimii toinen budjetti. Ja voitaisiinko parata samalla avoimuutta silloin, kun on kyse näistä Euroopan politiikka toimista EIPssä? Kiitos ja herra Lewandowski minuutti. Yksi optio on katsoa investointipankkia eräänlaisena IMF-instituutiona euroalueella. Eli se olisi paljonkin kohennettu rooli Euroopan investointipankille. Mutta jos siitä halutaan tehokas, sen täytyy yhdistyy jotenkin takaisin yhteisöbudjetista. Mitä voidaan avoimuuden kannalta tehdä? Kyse on julkisesta rahasta, julkisen menojen kontrollista. Mikä on kulttuuri, joka on eri eri maissa, koskien omaa maata, niin myös on ongelmia. Yhteisen julkisen sektorin kumppanuus ei toimi puolessa, koska on ennakkoluuloja ongelmista – koski myös mukaan lukien petokset. Tämä on vaikea harjoitus ma- maille, jotka uutta hallintojärjestelmää rakentavat. Mutta tämä on välttämätöntä. Jos halutaan mahdollisuuksia me laajentaa, niin ainoa tapa on uuden rahoitusvälineen kautta. Ja Euroopan investointipankki on yksi olennaisista välineistä. Je vous merci. Kiitos. Nyt siirrymme eteenpäin. Ja herra Kotmanissa on seuraavaksi vuorossa yksi minuutti. Haluaisin kysyä herra Lavastonskilta, miten 2006 rakennerahaston osalta lopetetaan nämä määräaika. Kehitysrahastolla, sosiaalirahastolla on ummessa 4,45 miljardia ei ole käytetty. 95 prosentin puolesta on 92,8 prosenttia toteuttamisaste. Koesiorahasto määräaika on tämän vuoden lopussa. Jäljellä oleva määrä 16 miljardia. 4,4 siitä se kasvaa. Ja se tarkoittaa, että jäsenvaltiot eivät ole näissä rahoituspuitteissa on täyttää, että mikä mielipiteen ne on, miten tämä raha täytyy käyttää. Tai muihin tarpeisiin, globalisaatio, solidaarisuus, mikä tahansa. Vai maksetaanko takaisin jäsenvaltioille? Se ei ole selvää. Mikä teidän mielipiteenne on? Kiitos tästä täsmällisestä kysymyksestä. Ja herra Lewandowski, kaksi minuuttia. The committed, commit. Sidotut sitomusmäärärahat ovat tietystikin merkki siitä, että poliittista lupausta ei, siitä ei pidetty kiinni. Huolimatta siitä, että halutaan olla kurinalaisia, tavoitteisiin ei ole päästy tämän tyyppisen politiikan ollessa kyseessä. Tietystikin tärkein resurssi ovat nämä rallit, maksamattomat määrärahat, kohesiopolitiikka, jossa noudatetaan N plus 2, N plus 3 sääntöä joidenkin maiden osalta, niin tämän kysymyksen osalta en voi nyt sitoa käsiäni. Tämä on hyvin tunnustettu ja ymmärretty ongelma Joko rahaa kiertetetään, mikä on tietystikin hyvin vaikeaa, kun otetaan huomioon nyt valitseva kriisitilanne ja budjettivajeita nettomaksajien joukossa Euroopassa, niin eh, joko siirretään tai siirretään uutta rahaa. Tämä on yksi, yksi tapa toimia. Tähän liittyy kohta 17 toimijoiden välisessä sopimuksessa, eli joidenkin osuuksien lisääminen esimerkiksi minun maani osalta. Älkää nyt ymmärtäkö väärin. Kyse on komission kollegiaalisesta päätöksestä aina. Minä olen sitoutunut pyrkimykseen ratkaista tämän hyvin tunnetun ongelman, joka hienosti myöskin kuvattu. Herra Gutmannis, vielä minuutti. Existing future Toinen kysymys tulevaisuudesta. Olemassa olevasta tulevaisuudesta. Kriisivastauksena komissio on ennakkomaksuja kohesiolle 10 prosenttia lisännyt kehitysrahastolle joku toinen summa, mutta silti se voi olla ongelma. Koska on niin, että pankkien hallitusten osalta ongelmien vuoksi halutaan minimoida yhteisrahoitus jäsenvaltiosta, joten EU maksaa niiden puolesta. Täytyy sanoa, että kysymys on se, että paine tästä kasvaa. Jos nyt katsotaan ensimmäinen lokakuuta täyttöasteita, joten kysymys on, mikä asenteenne on, jos paine kriisiaikana kasvaa? Hallituksella ei ole budjettia yhteisrahoittaa, lisätä ennakkomaksuja – vai palata kysymykseen, jota neuvosto on kieltänyt? Merci, monsieur Lewandowski. Kiitos ja sitten herra Lewandowski, minuutti. So called Näin sanot, niin sanottu varojen sitomisen purku ja muut toimet aiheuttavat niin ikään ongelmia yhtä paljon kuin pyrkivät niitä ratkaisemaan. Yhteisrahoituksesta ei täysin voida päästä eroon, kun otetaan huomioon ne kannanototkin, jotka neuvosto on jo tehnyt, joten tämä on mahdoton tehtävä. Joten on parempi nyt keskittyä ennakkomaksuihin. Ja on olemassa erinäisiä turvatoimia tai varovaisuustoimenpiteitä on käyttöön. Esimerkiksi vuonna 2008 ja vuoden 2009 toisella kierroksella tarkasteltiin sitä, miten voidaan parantaa kohesiorahoituksen käyttömahdollisuuksia kriisin vastaisena toimina, joten täytyy nyt keskittyä siihen, mikä on poliittisesti hyväksyttävää ja toteuttamiskelpoista ylipäänsä. Kiitos. Joka tapauksessa yhteisön budjettia rahoitetaan, niin kuin tiedätte, ei sitä voida mitenkään lähteä yhtäkkiä muuttamaan sitä, paitsi joka tapauksessa jäsenmaat sitä rahoittavat. No niin, nyt tietysti on täysin eri asia puhua siitä, josko puhutaan yhteisövaroista vai, vai jäsenmaiden varoista. No, tämä tästä ja nyt eteenpäin. Sekä maatalousvaliokunta että aluepoliittinen valiokunta olivat kummatkin esittäneet pyynnön saada esittää yksi kysymys ja herra de Castro saa nyt viisi minuuttia aikaa tätä varten. Hän saa siis mahdollisuuden esittää minuutin kysymyksen, johon herra Lewandowski vastaa kahden minuutin puitteen sitten taas uusi kysymys herra De Castrolle. Te. Puheenjohtaja Laman kiitokset äh, myöskin äh, maatalousvaliokunnan puolesta mahdollisuudesta saada esittää kysymyksiä. Äh, <clears throat> keskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta ja sen rahoituksesta luonnollisesti liittyy tiiviisti myöskin maa talouskysymyksiin. Jotta voisimme edetä, on tehtävä paljon ponnistuksia. Olen nähnyt epävirallisia asiakirjoja tähän liittyen, nimittäin niissä puhutaan mahdollisista leikkauksista. Se kuitenkin on mielestäni elintarviketurvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden kannalta aika epäsopiva lähestymistapa. Siksi haluaisinkin kysyä teiltä seuraavaa. Jollei yhteisen maatalouspolitiikkaan panosteta enemmän, voi käydä niin, että kansallisella tasolla syntyy ongelmia ja rahoitusta haetaan sieltä. Tämä koskee esimerkiksi Saksaa, Ranskaa ja, ja muita maihia. Viime vuosina kuitenkin kulut ovat kasvaneet 120 miljardia dollaria esimerkiksi Yhdysvalloissa on käytetty viime vuonna rahaa tämän tyyppisiin hankkeisiin. Sitä paitsi Yhdysvalloissa ää, s, ää, kyseinen raha käytetään kahden ja, ja viiden miljoonaa maanviljelijän työtä silmällä pitäen, kun taas Euroopassa luku olisi kymmen, nelinkertainen. Joten minkälaista varoitus, äh, varapolitiikkaa te kaavailette Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamiseksi? Koska lopulta kuitenkin äh, esimerkiksi Yhdysvaltoihin suhteessa olemme äh, todella jälkijunassa. Monsieur Lewandowski, pour Kiitos sitten herra Lewandowski, kaksi minuuttia. Olette oikeassa puheenjohtaja, eli päinvastoin kun yleensä katsotaan, niin maatalouskulut ovat vähemmän kuin prosentti akkumuloidusta bruttokansantuotteesta. Siis tämähän on puhdasta yhteisöpolitiikkaa. Yli 70 prosenttia 80-luvulla nyt 36-40 tämän rahoituspuitteiden lopussa. Se mitä minä odotan on tällaista esikeittämistä. Niin sitä kutsutaan, niin kuin 2002 tehdään. Ja ohjelmoidaan todellakin 2004, 2007, 2013 kulissa sopumus Ranskan ja Saksan välillä tulevaisuudesta ja sama esikeittäminen pitäisi tehdä nyt. Alamussin maan pääkaupungissa on ja tulee olemaan maatalousministeriöiden kokouksia ja enemmistö niistä. Joten maatalouslobby on aika hyvin organisoitu Euroopassa myöskin päinvastoin kuin yleensä ajatellaan, koska On eri maatalousrakenteita eri maissa ja ne ovat silti ympin jatkamisen puolella. Tämä on osa eurooppalaista yhteiskuntaelämää. Meidän pitäisi kuitenkin sitä myös modifioida. Yksi modifioista näistä on ympäristö äh, kriteerit ja ympäristöasiat otetaan enemmän mukaan, kun kanavoidaan rahaa. Modulaatio mahdollisesti pitäisi olla osa diiliä maataloudesta. Mutta en voi kuvitella, että kokonaan poistetaan tai uudelleen kansallistetaan tämä pääosa-alue yhteisö pyrkimyksistä, eurooppalaisista pyrkimyksistä myöskin pyrkitimielessä. Merci. Kiitos. Ja sitten vielä puheenjohtaja minuutti. La ringrazio. Kiitos tästä vastauksesta. Ja vielä liittyen siihen, mitä lopuksi totesitte, oletteko sitä mieltä, että uudelleen kansallistaminen aiheuttaisi kilpailun vääristymistä? Merci, Monsieur Lewandowski. Herra Lewandowski. Yes, the answer is yes. And... Vastaus on kyllä. Ja tämä oli yksi argumenteista riidassa kansall, uudelleen kansallistamista vastaan. Tämä on monimutkainen yhteisrahoituksen asia maataloudessa ja kohesiopolitiikassa. Tämä on kompleksi asia. Aluekehitysrahaston osalta myös pitäisikö se olla osa territoriaalista kohesiota, niin kuin se oli ennen näitä rahoituspuitteita, vai osa otsaketta kaksi, siis maatalous politiikka. Mutta modalisaatio kyllä, uudelleen kansallistaminen, siinä on minulla vastalause. Je vous merci. Kiitos. Kiitokset äh, puheenjohtaja De Castrolle hänen läsnäolostaan sekä hänen esittämistä kysymyksistä. Äh, tällä välin äh, tässä aluepoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Ruva Hybner on saapunut paikalle. Ja samalla tavoin kuin herra De Castrollakin, hänellä on ainoastaan minuutin puhe aika ja sen jälkeen Vastauksen jälkeen äh, vielä voitte uudemman kerran äh, esittää minuutin kysymyksen. Ask in English. Äh, Kysyn kysymyksen englanniksi. Kirjallisessa vastauksessa kysymykseen neljä sanotte, että on tärkeää keskittää budjettia, tuleva budjettia hyvin yksilöityihin haasteisiin, kilpailukyky, ilmastonmuutos ja energia. Ja 2006 reformi kohesiospolitiikassa on fokusoinut uudelleen tätä politiikkaa juuri näihin haasteisiin, kun ilmastonmuutos, energiatehokkuus, kilpailukyky, uusiutuvat energiat, joten kysymykseni on lyhyt. Kysymys itse asiassa, ja olisin kiitollinen, jos voisitte selittää, miksi näytätte olettavan, että se mitä kutsutte perinteiseksi politiikaksi, ei, että niillä ei vastata tulevaisuuden haasteisiin? Kiitos, herra Lewandowski. Our domestic exchange of views in... Sisäpoliittiset mielipiteenvaihtomme englanniksi. No, tämä oli ihan oikein. Myöskin alustuksessani sanoin, että ei kaikki perinteinen ole vanhentunutta. Että täytyy löytää tasapaino innovatiivisuuden välillä ja sen välillä, että löytää viisauksia olemassa olevista järjestelyistä. Ja tämä koskee myös kohesiopolitiikkaa, mukaan lukien monitasoinen hallinta kohesiopolitiikassa, joka oli väline paljon paremmalle rahoitussuunnittelun laadulle ja muille taidoille paikallisella tasolla. Sitä ei voida unohtaa. Tämä oli se läksy. Niin, tämä opittiin myös tekemällä paikallisissa yhteisöissämme Keski- ja Itä-Euroopassa. On paradigman muutos tässä. Siinä kun arvioidaan ja visioidaan kohesion politiikkaa, pitäisi olla sopusonnissa sen kanssa, että ei ole uudelleenjaosta kyse pelkästään. Saattaisi olla kyse myös siinä, että hyödynnetään potentiaalia alueella, ei pelkästään esteitä murreta, vaan positiivista käytetään hyväksi potentiaalialueella. Eli paradigman muutos. Tämä nähdään kohesio kehityksen välineenä, kilpailukyvyn kehityksen välineenä osana vihreää taloutta osittain jo. Ne on otettu mukaan niin kutsutun Lissabonin, Lissabonisoitumisen mm, kehyksessä kohesiopolitiikan osalta osittain se täytyy tehdä tulevaisuudessa. Tämä ei ole ristiriidassa territoriaalisen kohesion kanssa, joka Lissabonin sopimuksessa tulee esille uutuutena primaarilaissa EU:ssa. Kiitokset ja sitten puheenjohtaja. Uh, Olen hyvin kiitollinen teille, jos ymmärsin oikein, oletuksestanne, joka oli siis erilainen kuin ajattelin, että pidätte kohesiopolitiikkaana modernina politiikkana. Haluan muistaa tämän, kun <coughs> ajattelette uusien rahoituspuitteiden rahoittamista ja toteuttamista. Komission sen muistuttaa muistuttaisin, että suurimmat, suurin osa investoinneista ja toimista, joita ilmastonmuutoksen yhteydessä tarvitaan ja innovoinnista tarvitaan, vaativat tällä tasolla, paikallisella alueellisella tasolla toimia. Kiitoksia. Merci beaucoup. Euh. Kiitos vielä puheenjohtajalle. Ja nyt palaamme taas budjettivaliokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin ja ensin annan puheenvuoron herra Jose Manuel Fernandesille EVPstä minuutti. Liittyen ilmastonmuutoskysymyksiin Eurooppa on osoittautunut solidaariseksi ja olemme saaneet osoituksen siitä, että Euroopan johtajat myöskin haluavat kuulla Euroopan parlamenttia tästä asiasta. Ja päädymme myöskin siihen, että annamme vuoteen 2012 aika suuren summan rahaa kehittyvien maiden käyttöön ilmastopoliittisissa ponnisteluissa. Meidän on kuitenkin nyt myöskin itse panostettava asiaan ja siksi haluankin kysyä seuraavaa. Ajattelemme nyt tieteellistä tutkimusta, pilottihankkeita ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, niin mielestäni sekä Euroopan unionin että jäsenmaiden on säilytettävä kilpailukykynsä myöskin ilmastokysymys saaraalla. Siksi minun mielestäni meidän pitäisi vahvistaa tämän sektorin ohjelmia ja Siksikin eh, niillä on suurta merkitystä, koska niiden vaikutukset Euroopan tulevaisuuteen ovat suuret. Minut. Herra Lewandowski, eh, kaksi minuuttia. Well, research and the... Tutkimus ja julkiset menot tutkimukseen, siinä on järkeä, jos siitä syntyy kaupallisesti käytettävissä olevia patentteja ja parannuksia, ei pelkästään tavoita itsessään, että käytetään rahaa tutkimukseen, se pitäisi olla kaupallisesti toteutettavissa jälkeenpäin. Ja tässä on se ongelma EU:ssa. Julkisen menon osuuksissa tutkimukseen emme kovin paljon ole jäl- muita maita jäljessä. Se, mikä puuttuu, on yhteys yksityisen sektorin osatekijän kanssa, joka oli näkyvissä tässä Galileo-fiaskossa joka nähtiin alun perin VP-kumppanuutena. Ja nyt se on julkisen rahan harjoitus yksinomaan. Se on tietysti suuri mahdollisuus, mutta myös budjettirasite. Ja kysymysmerkki budjettimielessä tulevaisuuden kannalta. Joten tässä vastaukseni julkiseen rahoittamiseen tutkimuksessa se liittyy ei pelkästään rahan määrään. Silloin kun liiketoimintakulttuuri tulee kyseeseen, innovatiivisuus yhteiskunnan henkenä ja yrittäjähenki, kaikki koko tämä sosiaalinen ympäristö tarvitaan, jotta voidaan muuttaa julkiset menot tutkimukseen reaalitalouden innovaatioiksi. Mutta Mitkä ovat sitten sitoumuksemme köyhille maille? Puhutte siitäkin. Ja näyttää nyt jäsenvaltioiden lupaukselta 2, jotain miljardia euroa vuosittain. Se on vain murto osa rahasta, joka on 150 miljardia 2010-2012 välillä, joka tulee meidän budjetistamme, yhteisöbudjetista. Jean merci. Kiitos, herra Fernandes. Ei enää lisäkysymystä. Sitten eteenpäin, rouva Balzani. Grazie, Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Tänään olemme usean otteeseen saaneet kuulla sanan joustavuus. Se on välttämätöntä, koska budjetti on pikemminkin tehokas ja siihen pyritään enemmän kuin joustavuuteen. Nyt kuitenkin toimientelän sopimuksen mukaisesti budjetti eh, ei kuitenkaan ole riittävän eh, voimakas. Niin kuin sanoitte, eh, taloudellisen kriisiin ei löydy kovinkaan helposti sieltä vastausta. Nyt kun itse olette varsin kokenut tällä alalla, haluaisinkin tietää, millä tavoin te aiotte tehdä budjetista entistä joustavamman. Merci. Kiitokset herra Lewandowski. Nämä kaksi minuuttia nyt sitten joustavasti. This was uh, one of the most... Tämä oli yksi tärkeimmistä lausunnoista, jonka esitin, että pitäisi löytää enemmän joustavuutta. Se täytyy tehdä eri tavoilla. Yksi välineistä. Yksi, vai, yksi tietysti on joustavuus, ja sitä käytettiin neuvotteluissa vuosittain monissa tapauksissa. 190 taisi olla. Lasso Surjansa tietää paremmin. 190 miljoonaa fleksibiliteettiä 2010 vuodelle. No, kuitenkin, mikä hyvä joustavuusvälineessä on, että se voidaan siirtää seuraaville vuosille. Sen vuoksi fleksibiliteetin määrä, joka tässä välineessä on, se kasvaa. Ja meillä on mahdollisuus käyttää tätä hyväksi. budjeteilla, joilla täytyy ottaa huomioon monia tuntemattomia asioita, uusia lupauksia, uusia sitoumuksia, uusia eteen tulevia asioita, jotka ovat joskus yllätyksiä komissiolle parlamentille. Sitten tulee se vaatimus, että jotenkin pitäisi käyttää, löytää uutta rahaa, joustavuutta. 200 miljoonaa euroa vuosittain ei ole niin kovin paljon. ...221 miljoonaa hätäapua, 500 miljoonaa globalisaatiorahasto ja yksi miljardi maksimi solidarisuusrahastosta, niin siitä jotain tulee. Niin tämä on yksi suurista saavutuksista, kun on neuvoteltu rahoituspuitteista, näkymistä 2013 vuosille, että sitä jatkettaisiin silloin ja laajennettaisiin. Mennään yli näiden välineidenkin. Je merci. Kiitos Francisco. Vielä minuutti. Kiitos. Oletteko sitä mieltä, että pelin puuttuminen nimenomaan osakkeiden kattojen osalta on tärkeää. Ajattelen nyt yksi a ja neljä otsakkeita. Miten tärkeänä niitä pidätte? Lewandowski. Ja sitten herra Lewandowski. You have a table of, of what? Minulla on taulukko siitä, mitä tulee ongelmia ensi vuosille. Ja jos katsotaan budjettia 2010, on oikein kiva kuva. Otsake 1A, nollamarginaali. Otsake 1B, nollamarginaali. 3A, 19 miljoonaa euroa se on melkein käytännössä olematon marginaali. Otsake 4, 1 miljoona liikkumavaraa. Joten liikkumavaraa ei ole. Ja liikkumavaraa ei ole kasvamassa tulevina vuosina, joten täytyy mennä yli. Joustavuuteen muuta tapaa ei ole. Tietysti suuri kysymyskin on se, että miten uudelleenarviointia pitäisi arvioida, onko se mahdollisuus äh, uudelleenarvioinnille. Monta kertaa on tehty arviointia rahoituspuitteita. Ei hyvä uutinen ole se, että otsake kaksi on ollut päärahan lähde. Kiitoksia. Tämä on varmaankin yksi niistä vastauksista, jossa on eniten sisältöä tänä iltapäivänä. Ja sitten minä annan puheenvuoron ihmiselle, joka on pelastanut eh, tämän konventin ja tämä on siis Belgian puheenvuoro Jean-Luc Dean. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Herra komissaari, te sanoitte aivan oikein tässä omassa puheenvuorossanne, että, että näille asioille pitää antaa muitakin sisältöjä kuin mitä eh, tässä on annettu täällä on tuulimaksuista kysymys tässä otsakkeessa. Tässä on omat varat kyseessä, jotka tulevat eh, kansallisista budjeteista, mikä ei sinänsä hyvä ratkaisu. Ja nythän on kriisi menossa ja toisaalta sitten edelleen on enemmän ja enemmän kysymyksiä, jotka liittyvät eh, Lissaboniin, koska sieltä tulee lisää tehtäviä unionille. Tässä on nyt ristiriita, aivan kuten puheenjohtaja sanoi. Nyt täytyy toimia sillä tavalla, että omien varojen suhteen on eh, otettava nämä omat varat nimenomaan tärkeiseen asemaan – sillä asioitahan pitäisi käsitellä rinta rinnan ja nyt valiokunnan täytyy toimia erittäin aktiivisesti näissä kysymyksissä. Aiotteko tekin olla aktiivinen? Kiitoksia. Sitten herra Lewandowski kaksi minuuttia. When we are talking on, on... Uh, Kun puhutaan omista varoista, niin Alan Lamussur nimi tietysti tulee esiin, koska hän itse asiassa aloitti keskustelun huilen arvioinnista ja omien varojen tulevaisuudesta, joka hänen työasiakirjassaankin on mukana, ja tapaamisissaan kansallisten parlamenttien kanssa. Olemme jo maininneet kuulemistelaisuuden aikana, että diagnoosi on aika paljon sama. Että nykyjärjestelmä monimutkainen 2005 neuvostojohtopäätöksissä. johtopäätöksissä ei ole ollut niin monimutkainen, niin paljon poikkeuksien poikkeuksia, joten tämä on Rooman sopimuksesta kaukana, alkuperäisestä ideasta kaukana omista varoista. 75 prosenttia riippuu jäsenvaltioiden osuuksista, joka johtaa suoraan siihen mentaliteettiin, haluan rahani takaisin. Se on se ajattelutapa. Mitä diagnoosiin tulee, okei. Okay. Tämä on hyvin selkeä. Mitä sitten ehdotuksiin tulee? Joka ei ole sattumalta, vaan varaus on yksi tiimi, oli passiivinen omien varojen osalta, kun oli kokemukset Schreierin, komissiosen Schreierin osalta joka, joka esitti kolme ehdotusta veroista. Sitten viimeinen niistä meni puhtaan omiin panoksiin, osuuksiin valtiosta suuntaan päätöslauselman parlamenteista alalla vaikutuksen alla tulleena, koska hän oli hyvin vakuuttavaa tässä mielessä. Ja nyt? Nyt on minun vastuuni reagoida kahdessa vaiheessa. Yksi vaihe, arviointi ja toinen uusi ehdotus. Tietysti pöydälle pitää saada uusi ehdotus omista varoista, mutta poliittisesti toteutettavissa oleva, koska haluaisin sen salkkuni keskiöön, mutta itse asiassa tämä valtioiden osa-aluetta rikkoutuneen tuolin äh, tapauksen muistiin ottaen uutta verotusta. Kun viimeksi yritettiin, niin Amerikka menetettiin. Sekin on varoitus. Kiitoksia, herra Dean. Onko lisäkysymys? Ei näköjään. Sitten me siirrymme eteenpäin. Eh, Stefan Le Foll. Oui, bonjour, monsieur. Eh, hyvää päivää, ja minä liitän kysymykseni siihen, mitä äsken täällä puhuttiin. Te äsken sanoitte, aivan vastasitte hyvin, kuten ihminen, joka tuntee budjetin. Mutta mitä te olette mieltä Euroopan budjetin tasosta? Tässä on kysymys resursseista, omista varoista. Mitä mieltä olette? Onko meillä tarkoitus nyt ryhtyä noudattamaan pientä budjettia? Vai oletteko te sellainen komissaari, joka antaa Euroopalle mahdollisuuden toimia tulevaisuuden toimijana, eh, kestävän kehityksen ja innovaatioiden kehittäjänä? Sitten maatalouspolitiikasta te olette puhuneet modulaatiosta. Oletteko te nyt sitä mieltä, että yhteisrahoitus olisi paikallaan maatalouspolitiikassa? Si. Kiitoksia. Sitten äh, Lewandowski, kaksi minuuttia. For somebody who has a... Joku, jolla on budjettisalkku, niin sitä mitä suurempi sen parempi tietysti. Koska se hänen roolia kasvattaa, mutta minun täytyy ottaa huomioon realiteetit ympärilläni. Ja realiteetti on kriisin jälkeinen Eurooppa tai kriisissä oleva Eurooppa. Sen vuoksi yritän olla realisti ei voida komission alkuperäisen 2004 ehdotuksen välillä ja viimeisen lopputuloksen 2007 väli, kuusi saada yhtä, että niin suuri ero tulisi. 2007-2013 tämä eroiden pitäisi olla pienemmät nyt. Ja nyt tämä on parlamentissa, parlamentin käsittelymenettelyssä. Niin vähemmän asteriskillä merkittyjä tarkistuksia, koska tarvitaan uutta menettelyä ja enemmän sovittelua jälkeenpäin. Realistinen oletus Euroopan budjetista on se, että pitää jatkaa niukalla resursseilla, kun myös tarpeet kasvavat. Tämä on paradoksi. Enemmän Eurooppaa, ei vähemmällä rahalla, koska tietysti kasvu, tietysti rahalla on se, että budjetti pienensi, siinä on indeksointi, se kasvaa, mutta tietysti julkiset menot ilman kriisiäkin ja ilman näitä elvytysohjelmia kasvoivat, julkiset menot kasvoivat paljon enemmän. Kansallisella tasolla budjetit kasvavat enemmän kuin Euroopan budjetti. Siellä on kyse pienestä indeksoinnista vain. Ja tässä on ongelman keskiö, koska aina on helpompi leikata osuutta yhteisöbudjettiin kuin kansalliseen budjettiin. Sitä on helpompi vastata demokraattisen mielipiteen edessä kussakin jäsenvaltiossa, joten yritän olla realistinen tässä. Kiitoksia. Sitten Le Niin, vielä kysymys. Tarkoittaako tämä eh, sitä, että olet olette valtion päämiesten kannalla enemmänkin kuin parlamentin kannalla kunnianhimoisesti? Kiitoksia. Tässä on aivan yksinkertainen kysymys. Herra Lewandowski, olkaa hyvä. We, we shall see in the Katsotaan nyt sitten käytännössä, miten menee. Mutta tämä on puolueettoman välittäjän kanta. Haluaisin suuremmat resurssit, koska näen, että mitkä haasteet ovat. Ja ne ovat valtavia haasteita. Ilmaston lisäksikin meillä on todellakin suuria sarjan ongelmia ITERin rahoittamisessa, Galileon rahoittamisessa ja muutkin suuret hankkeet tarvitsevat miljardeja euroja eikä miljoonia euroja. Tässä on käytännön testi. Minä olen pragmaattinen asian suhteen. Olen kohesio maasta tulen. Tulen maasta, joka on suurin nettohyödyn saaja julkisista menoista, yhteisön menoista. Mutta nyt olen denationalisut itseni jossain määrin. Kiitoksia. Eli siis me päätämme jatkossa, onko niin, että jo kaikki, jotka eivät ole meidän kanssamme, ovat meitä vastaan. Ja, eli siis me tästä jatkossa päätämme. No niin, sillä välin tässä meillä. Äh, me olemme huomanneet, että, äh, että ilmastosyistä tänne on nyt äh, tullut kaksi jäsentä, joiden piti tulla jo aikaisemmin. Rova Andreasen IFDn puolesta saa puheenvuoron. on yhden minuutin kysymys, herra Lewandowski vastaa minuutilla ja sitten vielä on jatkokysymyksen mahdollisuus. Hello. Yeah. merci, monsieur le président. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Problems to travel to Brussels. Pahoittelen, että tuli myöhään, oli ongelmia matkustamisen kanssa. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Viime vuosikymmenen ainakin EUn budjetti ei ole, sitä ei ole käytetty kokonaisuudessaan kunkin varautuvuuden loppuun mennessä. 10-15 prosenttia jää käyttämättä. Ja vaikka tätä pidetään monimutkaisten sääntöjen seurauksena minun mielestäni, se näyttää osoittavan, että ei ole tehty tarpeeksi analyysiä ja konsultointeja budjetin valmistelun aikana. Ja sen valtiolta pyynnön täytyy tulla ja se, että on monimutkaisia sääntöjä, sen ei pitäisi vaikuttaa oikeaan suunnit- oike- asianmukaiseen suunnitteluprosessiin. Haluaisin pyytää teiltä sitä, tai kysyä sitä, miten aiotte organisoina ohjelmointi- ja budjetointityön tuleville vuosille. Toinen kysymys, jonka haluaisin esittää, mitä ajattelette Euroopan parlamentista, että sillä on valta kasvattaa menotasoja eri budjettikohdissa? Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Sitten herra Lewandowski. Thank you. Uh, where are, uh, Kiitoksia. Kaksi eri asiaa tässä on kyseessä. Toinen on sitoumukset, jotka ovat on liquide, rahoitussuunnitelmoinnin luonteessa se on, että toisaalta on maksuja, jotka menevät yli rahoitusnäkymien ja toisaalta sitoumukset, joten suuri määrä jäljellä olevia sitoumuksia on 150 miljardia euroa. Että tässä olisi hallinnoitavissa oleva linkki maksujen ja sitoumusten välillä, koska ero on aina ja tulee aina olemaan. Toinen asia on käyttämätön raha, joka tulee käyttöön. Kuten jo sanoin, se on se politiikan epäonnistuminen ja fiasko, jos ei ole pelkästään säännön vastaisuus, sekin on vielä yksi asia, vaan että yksi annettu raha, se on politiikan fiasko jolle tämä raha annettiin, mutta se ei sitä käyttänyt. Parlamentissa on usein keskusteltu, komissiossa keskusteltu neuvostossa siitä, että onko ainoa ratkaisu rahoitusasetuksen uudelleenarviointi, jossa helpotettaisiin tätä. Teidän pitäisi tietää tämä asia paremmin kuin minä, koska tämä on hyvin monimutkainen asia, että miten modernisoida rahoitusasetusta että olisi vähemmän käyttämätöntä määrärahaa ja vähemmän byrokratiaohjelmoinnista sanoisin, että sen pitäisi olla samoilla linjoilla. Se, mitä ei voida olettaa poliittista vuosistrategiaa, koska komissio tulee toimensa myöhään. Sitä emme voi odottaa. Alustava budjetti oli ennen vuosittaista politiikkastrategiaa aiemmin. En tiedä, on, näyttääkö siltä, että vuosittaiset poliittiset kartikä tehdään tänä vuonna olisi... Tänä vuonna sehän on syklin alku. Kiitoksia. Onko lisäkysymystä? The second part of the question was, what do you think about the European Party? Toinen osa oli se, että mitä olet sitä mieltä, että parlamentti tiettyjä kohtia niiden määrärahoja kasvattaa? Parlamentin toimivallat kasvavat nyt on täysi yhteispäätösmenettely ja se, mikä nyt on tavanomainen, tavallinen lainsäädäntömenettely, mutta ei niin voimakas, että unilateraalisesti voisi muuttaa budjettia. Tarvitaan siihen kahden budjettivallankäyttäjän sovinto ja parlamentissa on helpompi löytää rahaa politiikan menojen lisäämiseen kuin neuvostossa joita usein valtiovarainministerit edustavat, heillä on omat laskelmansa, koska he vastaavat kansallista osuuksista, ja, joten laskelmat talousministerien näkökulmasta näyttää ihan erilaiselta kuin Brysselin ja kunkin alueen tai maan välinen rahaliikenne, mutta se on parlamentin valtu- valtuuksien ulkopuolella uudessakin sopimuksessa, että voisi unilateraalisesti tehdä modifikaatioita. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten rouva Vertman sitoutumattomista yksi minuutti. Okay. Dankeschön. Äh, auch ich möchte mich Kiitoksia. Minäkin haluaisin pyytää anteeksi, että tulin näin myy- myöhään tänne. Se johtui ilmasta. Minulla on kaksi kysymystä. Nämä liittyvät ensinnäkin globalisaatiorahastoon. Ja kun tätä rahaa täällä on, niin niin miten, miten me tarkistamme, miten EUn rooli tässä sitten toteutuu? Toinen asia on sitten, täällä puhuttiin rakennus, mm, rakennusten politiikasta. Minä haluaisin tietää, että miten tämä johdonmukaisuus tällä sektorilla toteutuu. Merci beaucoup, monsieur Kiitoksia. Sitten Lewandowski. Uh, globalization building already discussed part. Globalisaatiosta on osittain keskusteltu kuulemistilaisuuden aikana globalisaatiosta. Meillä on mekanismi. Me voisi sitä kiistanalaista pelin sääntöjen puitteissa jos säännöt ovat olemassa. Voimme verifioida ja modifioida sääntöjä, mutta modifioidun toimielinten välisen sopimuksen asia se ei ole. Vaan pitää olla paljon syvällisempi keskustelu. En yliarvioisi globalisaatiorahastoa. Arvostan kaikenlaisia sitoumuksia, komissiolta vähän pienentää kynnystä. Siis lisätä globalisaatiorahaston käyttömahdollisuutta 2009. Sitä rahaa sieltä saa nyt helposti käyttöön. Otetaan huomioon irtisanottavien määrä 500 eikä 1000, niin kuin alkuperäisessä asetuksessa oli. Mutta mitä muuta? Tämä on yksi hyödyllisistä välineistä jotta niukat varat saadaan joustavammin käyttöön ja voidaan vastata eri haasteisiin ja tarpeisiin, joita ei voida ennakoida. Ja kun toimintaa siirretään muihin maihin. Vatikan lisäksi me taimme olla suurin kiinteistönomistaja Euroopassa. Ja kun prioriteetti on ostaa vuokraamisen sijaan, niin pitäisi etsiä synergioita – siitä, että on kolme toimipaikkaa. Ja sitten toimeenpanovirastot ja niin monet, monia paikkoja vira, sääntelyvirastoille etsiä synergioita eri edustustojen välillä Euroopan instituutioissa, eri jäsenvaltioissa ja Euroopan ulkopuolella. Tämä ei tietenkään riitä, koska tarvitsemme jo tämä oli Rova Holmeisterille vastaukseni. Pitkäaikaista visiota tarvitaan ja strategiaa kiinteistöpolitiikassa, että eri instituutioiden epiteetit saadaan samaan virtaan. Kiitos. Sitten on äh, Ingeborg Gressle. Kiitoksia minulle esittelijänä näissä äh, äh, asioissa on hyvin paljon sääntöjä. Meillä on erittäin paljon säännöksiä tällä alalla ja ensimmäinen kysymys on, että oletteko valmis omalla kannal, kaudellanne niin yhdistämään tiettyjä asioita ja ottamaan mukaan kappaleita varanhoitoasetukseen tietyistä rahastoista. Ja, ja sitten fast track näiden diplomaattiedustustojen kanssa, miten me voimme toimia niin nopeasti, jos me emme edes tiedä, minkä näköisiä ja minkälaisia palveluita on olemassa. Miksi eh, komissio ei halua tässä olla yhteistyössä parlamentin kanssa ja mitä varten komissio ei myöskään käytä omia asiantuntijoitaan? Kiitos. Merci, Monsieur Lewandowski. Ja sitten herra Lewandowski. Inge Gressle is undisputed. Rova Gressle eh, on eh, suorasta asian tuntija ja, ja ylipäätään tietäjä. Kun käydään keskustelua varainhoitoasetuksesta ja itse asiassa sinun eh, ansiostasi Euroopan parlamentti sai tehdyksi varsin paljon muutoksia vuonna 2006. Nyt olemme taas tekemässä keskeisiä päätöksiä varainhoitoasetuksen osalta, ja varsinkin kun sen tulevaisuutta tarkastellaan. Ja en itse asiassa tässä tilanteessa pysty vielä vastaamaan ensimmäiseen kysymykseesi Tätä korttia lähestulkoon minulle suositeltiin käytettäväksi ja nyt sitä sitten käytän. Antakaa minulle nyt edessä mahdollisuus tähän ja älkää käyttäkö hyväksenne hyvää niin Asia on tärkeä, mutta niin kuin tiedätte, jos budjettihistoria tarkastelee niin olemme ennenkin olleet vastaavanlaisessa tilanteessa. ja Kuitenkin äh, Parentar Astonin äh, myötä joudumme tietyn tyyppiseen konfliktitilanteeseen äh, Euroopan parlamentin kanssa. Jos haluamme, että ulkopoliittinen yksikkö astuu ja ottaa tehtävä tähän vastaan jo ensimmäinen neljättä. Meidän on, on pakko olla joustavia. Emme me Välttämättä tätä asiaa joudu tarkastelemaan kolmen vuoden taseyhteydessä, mutta se mikä on varma on se, että Euroopan parlamentti tulee olemaan mukana ja te varsinkin. Eh. Ja Ingeborg oli tyytyväinen vastaukseen. Sitten Laszlo Surjan. Eh, én is elégedett vagyok a biztos jelölt úrnak például. Mi, myös minä olen myöskin tyytyväinen tähän alkuun komissariehdokkaan kohdalla, koska hän sanoi aluksi, että pitäisi just puhua äidinkieltä. Mutta no joka tapauksessa budjetti viranomaisena parlamenttiin toiminta näkyy talousarviossa. Tämä politiikka on sellaista, että mutta siellä on turvallisuus, talouskasvu, tietenkin ilmastonmuutos ja muita asioita, jotka he liittyvät budjettiin, kuten sosiaaliset kysymykset. Ja, ja tähän haluaisin lisätä, että jäsenvaltiolla on tässä toimivalta. Sitten nämä uudet tehtävät, joita on, niin nämä eh, vaikuttavat koheesiopolitiikan ja maatalouspolitiikan rahoitukseen. Näettekö te nyt eh, mitään mahdollisuutta komissaarina siihen, että maatalous, maatalousmenoja vähennettäisiin, kun otamme huomioon, miten suuria ovat tässä vaiheessa? Thank you. I... Uh, Kiitoksia, jos tämä on tuore kokemus 2010 budjetista neuvottelusta, mitkä liikkumavarat ovat ja mahdollisuudet ovat. Monikielisyyden puolesta puhuitte, minä yritin puolaksi minuutiksi, koska olen hyvin pragmaattinen ja haluan helpottaa kommunikaatiota. tulkauksen kanssa olisimme kysymyksessä 15.16. Jos käyttäisin äidinkieltä, niin tässä on tämä kustannushyötyanalyysi. käyttämässämme kielestämme, vaikka haluaisimme kohdella niitä tasapuolisesti, niitä kaikkia. Tiedätte myös, koska olette esittelijä, että otsikkeen viisi mysteerien lisäksi turvatyynynä oli maatalouspolitiikka. Mutta osittain siinä oli rahoitettu elvytyssuunnitelmaa ja suuri asia se oli 2010 budjetissa. Suorat maksut, maksu mitä tulee markkinainterventioihin tässä harjoituksessa, maitorahasto, joka oli parlamentin saavutus, niin se olisi hy- hyvin hyvä illustraatio siitä, nyt hinnat ovat nousussa, mutta oli epätoivoinen tilanne, kun budjetista neuvoteltiin 2010, joten olisi hyvin varovainen siinä, kun puhutaan maatalousotsakkeen leikkauksista jossa maatalouspolitiikassa osittain intervenioidaan markkinoille. Merci. Kiitos. Ja sitten Sidonia Jedrzejewska. Moje pytanie dotyczy budżetów Kotsin kysymykseni koskee 2011 budjettia. Mielelläni kuulisin teidän mielipiteenne haasteista, jotka ensi, vuoden, ensi vuodelle ovat. Proseduurikysymykset tietysti, koska 2011 budjetti on ensimmäinen yhteisön budjetti, joka Lissabonin sopimuksen mukaan hyväksytään. Olennaista minun mielestäni on tietysti se, että miten EU pysty huolehtimaan ulkopolitiikan rahoituksesta, turvallisuuspolitiikan, energia- ja turvallisuuspolitiikan rahoittamisesta laajasti ymmärrettynä, miten EU yrittää, pyrkii varmistamaan sen, että kohesiopolitiikkaa toteutetaan tehokkaasti. Ja 2011 budjetti, miten siitä halutaan rahoittaa EUn instituutioiden sitoumukset työntekijöitään kohtaan ja viran, vir, virkamiehiä kohtaan. Yhteenvetona, miten PDPn tämän alustavan budjettiesityksen ajattelette, siis alustavan talousarvioesityksen, joka toivon, että teidän johdollanne jo julkaistaan ja pian laaditaan. Monsieur Lewandowski. Kiitos, herra Lewandowski. site, eh, let's, let's stick to... Toisaalta pidättäydytään nyt tässä eh, kielessä Tietysti on proseduuri. Emme ole vielä proseduurissa, joka olisi sekundaarisilla lakisäännöksiin Ateen osalta tullut. Tarvitaan sopimus siitä, miten menetellään, joka osittain on onneksi tehty, kun pragmaattinen kalenteri on. Mutta tarvitaan sopu huhtikuussa sovittelu valtuuskunnasta, jotka liittyvät Lissaboniin, että mennään joustavasti eteenpäin budjettimenettelyn kanssa. Toinen kysymys on budjetin sisältö. Tietysti kuten tavanomaista, ennakoimattomien interventioiden lisäksi pääasiassa ulkopolitiikan alueella meidän täytyy käsitellä, ja tiedätte, että meidän täytyy käsitellä 75 miljoonaa vielä Kosovo-asiaa. Tämä oli yksi invasiivisista asioista 2010 vuodelle, vielä 70 miljoonaa 2011 vuodelle. 50 miljoonaa ainakin pitää löytää il- ilmastolupauksiin yhteisöbudjetista. Kopernikus on ja tuntemattomia tekijöitä on muissa ohjelmissakin, joten tämä on sisältö Atessa jota jo harkitaan, mutta alustavan sopimuksen perusteella proseduurista tulee sopimus, joka menee softline julistusten osalta todelliseksi, sekundaariseksi, toissijaiseksi instituutioiden laiksi. Olen luetellut vain muutamia monista haasteista, jotka sisällön osalta esitellään budjettiin. YUTP osalta tiedätte, mikä tilanne yleensä on. Mutta reservien laittamiseen, no nyt olen lopussa, tämä on viimeinen sana. Nyt on yhteispäätösmenettely reserveistä, se on päämodifikaatio. Haluan kollegoille informoida parlamentaarissa yhteispäätösmenettely reserveistä. Si. Kiitos Sidonia. Nyt puheenvuorolista äh, <clears throat> on äh, käyty läpi. Kiitokset äh, kaikille. EPPllä ja sosiaalidemokraateilla on vielä ylimääräinen kysymysmahdollisuus. Ja näihin herra Lewandowski vastaa minuutin ajan. Herra Pogan ensin ja sitten vastaus Herra Lewandowski minuutti kummallekin. Uh, thank you, President. Uh, earlier, Mrs. Hubner. Aiemmin Rova Hübner mainitsi huolensa uh, äskettäisistä ehdotuksista 2013 aluepolitiikasta. Miten te houkuttelette kolleganne neuvostossa ja pääosastollanne siihen, että heidän pitäisi uudelleen kansallista kohesiopolitiikkaa 2013 tietysti siihen mennessä monet muut sieltä ovat ratkaistavina ja varmasti hyväksytte sen vähän aiemmin, kun sanoitte, että uuden älylle tarve olla tarve nykyisissä rahoituspuitteissa. Olettekohan samaa mieltä, että jos review tapahtuu, niin ei pitäisi ottaa huomioon budjettia kokonaisuudessaan ja sen kattoja, vaan katsoa myös prioriteetteja, ehkäpä radikaaleja muutoksia ja siirtoja budjettikko-otsakkeiden välillä. Je remercie Monsieur Lewandowski. Uh, treat now viso. Nyt niin kutsuttua epävirallista asiakirjaa ja ei olemassa olevaa asiakirjaa pitäisi käsitellä, koska meillä on seuranta, keskustelu Rova Hypnerin ja puheenjohtaja Paroson välillä kirjeiden vaihtoa. Sametski-paperi on kohesiosta, joka on poistuvan komission kanta. Uudelleen kansallistaminen kysymys on. Ainoa argumentti, joka voidaan ymmärtää, on se, että jos halutaan keskittää tai priorisointia kohesiopolitiikassa, se on helpompi tehdä ylhäältä alaspäin kuin alhaalta ylöspäin. Mutta tämä ei ole minun näkökantani, tämä ei ole minun argumenttini ollenkaan. Minä olen yksinkertaisesti eri mieltä tämän lähestymistavan kanssa ja Nyt tätä kutsuttua non-paperia, sitä kukaan ei ota omakseen. Alors, monsieur Lavia, une minute. Ja sitten herra Lavia, äh, minuutti ja <clears throat> sen jälkeen äh, vastaus ja sitten vielä yksi kysymys. Komissaari ehdokas, saimme juuri äh, kuulla sen, että te ette tunne niin sanotun aiesopimuksen sisältöä. Kuitenkin Euroopan komissio on sitä jo työstänyt, mutta se ei halua asettua sen taaksi, taakse. Joten tämän seurauksena sisältö ei näköjään teitä miellytä, että sitä tue. Kuulemisen aikana saimme myöskin kuulla, että vastustatte maatalouden uudelle kansallistamista. Niinpä vedänkin sen johtopäätöksen, että että maatalouspolitiikka tulee jatkuvasti eh, olemaan merkittävässä osassa myöskin budjettipoliittisesti asiaa tarkastelee Euroopan unionissa. Onko rahoitus jatkossakin sama? Oletteko sitä mieltä, että rahoitusta on pidettävä samalla tasolla jatkossakin? Eero Lewandowski. Nopeasti kohdisyystä vielä. Kyllä, tämä on minulle non-paper nyt todellakin epävirallinen asiakirja. Ei olemassa oleva paperi maataloudesta. Tämä on jo alhaalla, koska tässä seurataan Syrjäkin ja Syrjäderin 2002 sopimusta. Nämä Tämä osuus maatalouspolitiikasta 33 prosentilla laskee 2003 vuoteen mennessä Olet myös sanonut kaksi pääasiaa budjetissa aluetta, 75 plus kohesio plus maatalous. Täytyy ottaa huomioon kehitykset todellisessa poliittisessa maailmassa ja reaalimaailmassa, jotka ovat kohesioystävien tapaamiset, jäsenvaltiot, ja sitten myös maatalousministeriön tapaaminen eri maista. se esikeittämisen kannalta sillä on jotain merkitystä koskien tätä tärkeää erää budjetissa. Kiitos. Ja sitten äh, viimeinen puhuja. Chairman, thank you for your flexibility concerning the questions. Kiitoksia joustavuudesta kysymysten osalta. Hyvä komission jäsen ehdotus, ehdokas puitoihelma tutkimukselle ja tuotekehitykselle ja kysymys, joka esitettiin seitsemännestä puitoihelmasta ja arvioinnista joka on aikataulutettu, että tehdään keskivälin arvioinnin yhteydessä. Ja kysymykseni on, mitä teidän mielestänne on ideaali soveltamisala ja aikataulu puiteohjelma 7 puolivälin arvioinnilla? Miten ajattelette, se pitäisi tehdä? Kiitos herra Heglund ja herra Lewandowski. Vakava kysymys, koska yksi aika tämä on suuri kulu. 80-60 miljoonaa 2013 koko vuodelle, kaudelle. Tässä on byrokratiaa ja ongelmia. Raha tulee todellakin takaisin maihin, joten näin sen enemmän sitä, saadaan tutkimusrahoitusta käyttöön edunsaajille. Minulle tämä on se suuri ongelma tällä hetkellä. En ole sitä mieltä, että ongelmana kyse on lukumääristä. Sitä on leikattu. Komission ehdotuksesta 1 ja 20 prosentilla leikattiin viimeisellä neuvottelukierroksella neuvostossa, mutta minulla tutkimus on tulo, koskee tuloksia, ei volyymia. Olen huolestunut, kun luen lisätalousarviota 10 jossa on leikkauksia juuri tällä alueella. Se tarkoittaa, että emme käydä tätä rajoitettua rahamäärää. Tämä on tämän päivän osalta vastaukseni. Bien, je vous remercie beaucoup. Euh, kiitokset. Meillä ei ole enää kuin kolme minuuttia aikaa. Sali on siis kolme minuuttia enää minuuttia käytössämme. Ja nyt lyhykäisesti haluaisinkin vielä esittää kiitokset komissio, komissaari ehdokkaallemme tästä äh, varsin vakavahenkisestä ja, ja pätevästä äh, kuulemistilaisuudesta. Hän vastasi täsmällisesti kaikkiin esitettyihin äh, kysymyksiin ja, ja hyvin kärsivällisesti niin mikä hän vastauksensa antoi. Ja varmastikin kaikki täällä läsnä olevat ja jäsenet sitä suuresti kunnioittavat ja arvostavat. Kiitokset meidän valiokuntamme ja muiden valiokuntien puolesta. Ja kiitos myös kaikille jäsenille siitä, että pysytte aika rajoissa. Te sanoitte, että teillä on hieman sekaavat tunteet tai mixed feelings, jos näin voi äh, sanoa. Jotkut haluaisivat mieluusti ehkä nähdä itsensä teidän paikallanne ja nuoremmat taas ehkä mahdollisesti tulevaisuudessa seurailevat esimerkkiänne, ainakin ajatuksissa. Näissä rikkaissa äh, vuoro puheluissa tänä iltapäivänä. Minä kuitenkin hämmästyn hieman sitä, että järjestelmä on muuttumassa. Teille eh, esitettiin eh, kysymyksiä, joita olisi voitu yhtä hyvin esittää myöskin aluepolitiikasta, tutkimuksesta, maataloudesta tai ulkopolitiikasta vastaavista eh, vastaaville henkilöille ja jopa liikenteestä vastaavalle nämä kysymykset olisi voitu esittää. Tämä tarkoittaa sitä, että Lissabonin sopimuksen puitteissa budjettikomissaarin on kollegiossa todella painoarvoisesti toimittava samalla tavoin kuin kansallisissa hallituksissa valtiovarainministerit ovat toimineet. Näin ei tähän mennessä ole ollut, mutta nyt toivomme niin, jatkossa olevan. Osa sen sanoitte, että aiotte ottaa poliittisen tilanteen huomioon ja toimia realistisesti. Varmastikin tästä olemme samaa mieltä, mutta samanaikaisesti Euroopan unioni, jos me haluamme olla pelkästään realistisia, niin emme saa mitään aikaan, saa moneen. Hänellä oli hieno äh, tapa äh, todeta äh, asia seuraavalla tavalla – on otettava huomioon faktat, mutta ei sentään <clears throat> suhtautua kolmen vakavasti asioihin, eikä missään tapauksessa maalailla pirua seinille. Joten tämä, äh, tässä yhteydessä tänä iltapäivänä sain sellaisen käsityksen, että haluaisitte äh, käyttää hyväksenne kaikkia niitä toimivaltuuksia, joita uusi Lissabonin sopimus tuo mukanaan luka, mukaan lukien tietenkin tämänhetkinen taloudellinen ja poliittinen tilanne Euroopassa ilma, että mitä järkyttäviä näkymiä sen tässä maalaillaan. Eli luovat vastaukset tilanteeseen ja